Okay. Dear colleagues, good morning. Uh, Kollegat, hyvää huomenta. Haluaisin ensin, että hyväksymme esityslistan. Kiitoksia. Sitten toivotan lämpimästi tervetulleeksi Euro e- euroryhmän puheenjohtajan Jeroen Dijsselbloemin. Kiitoksia, että olette osallistumassa säännölliseen lainsäädännöllisen vuoropuhelumme, mutta tänään tietenkin saan tilaisuuden, kun olette täällä, kiittää teitä. Ja osoittaa arvo, arvostusta tavallaan teidän erittäin tärkeää roolianne kohtaan, joka teillä oli viiden vuoden ajan euroryhmän puheenjohtajana. Te olette ollut todella vahva, ky- pätevä euroryhmän johtaja. Teidän panoksenne oli merkittävä useissa tärkeissä päätöksissä ja aivan erityisesti haluaisin kiittää siitä, miten hyvin vaikeita keskusteluita hallinnoitte Kreikka-kysymys muun muassa ja pystyitte säilyttämään euroalueen yhtenäisyyden. Nämä ovat saavutuksia, jotka pysyvät tärkeänä osana. Ja tämä osoittaa tavallaan tällaista suurta eurooppalaista eurooppalaisuutta. Kiitän siitä, mitä olette tehnyt ja kiitän myös hyvästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Tietenkin tämä, mietin, tämä kokous, kokouksessa on erityinen esityslista. Mehän tietysti tiedämme, tai haluaisin tässä vielä onnitella tietysti myös uutta euroryhmän puheenjohtajaa Mario Centenoa, joka on valittu, kuten te tiedätte. Hän tulee virkaan tammikuussa. Odotamme mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä hänen kanssaan ja voimme sitten vielä ehkä tehostaa yhteistyötä Euroopan parlamentin ja euroryhmän välillä tänään kokouksemme on myös tilaisuus keskustella 2017 maakohtaisten raporttien täytäntöönpanosta, samoin komission hiljattaisesta julkaisusta koskien vuostaista kasvusyötystä. Ja tietenkin tiedämme, että eilen komissio esitteli erittäin tärkeän paketin toimenpiteitä. Se oli tiedonanto EMUn tulevaisuudesta meille ja ehkä teillekin tämä tulee olemaan tilaisuus keskustella tästä. En nyt mene yksityiskohtiin enkä kommentoi tätä pakenttia, koska olemme täällä kuuntelemassa Jerun Dijsselblumia ja keskustelemassa hänen kanssaan, mutta tietenkin eilen oli kyllä tärkeä etappi, kun ollaan syventämässä tal- talous- ja rahaliittoa. Jerun, ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä ystävällisistä sanoista. On ilo olla täällä Ekon valiokunnassa jatkamassa tätä talouden vuoropuheluamme. Hyvät jäsenet, minä puhun teille politiikan haasteista, mutta aloitan tietenkin käsittelemällä talouden näkymiä kun tapaamme tänään, niin euroalueen talous on hyvässä kunnossa. Herkältään vaikuttanut taantumasta poistuminen vaikutti siltä, että siinä oli hitan kasvun riski, mutta tämä on asteittain muuttunut laajalaiseksi kasvuksi 18 peräkkäistä vuosineljännestä ja kuten sanoin, laaja-alainen kasvu on kyseessä. Tämä antaa luottamusta tulevaisuutta varten. Ja tämä heijastuu myös siihen, että investoijat ja kuluttajat ovat kautta talousalueen positiivisella mielin. Komission syksyn ennusteet myös näyttävät, että talouden näkymät ovat hyvät tuleville vuosille. Ja tämä on tietenkin suuri muutos, kun katsoo kuluvan vuosikymmenen alkuvuosia, varsinkin silloin kun minä aloitin euroryhmän puheenjohtajana, nimittäin koko euroalue ja sen olemassaolo olivat uhattuina. Toki tässä on ollut paljon myötätuulta purjeissa, kuten vaikkapa raha, mukautuva rahapolitiikka, mutta tässä on myös otettu, tehty vaikeita päätöksiä euroaluetasolla ja ennen kaikkea jäsenvaltiotasolla. Näillä päätöksillä on puututtu rakenne, rakenteellisiin ongelmiin. Tässä on maksettu korkeaa sosiaalista ja poliittista hintaa näistä päätöksistä, mutta nyt tämä kantaa hedelmää ainakin talouskasvun muodossa eri jäsenvaltioissa. Minä haluaisinkin nyt kiittää Kreikkaa, kun kolmas rahoitus EVM-ohjelma eh, e alkoi kesällä 2015. Kreikka on pannut täytäntöön vaikuttavan ja laaja-alaisen paketin muutoksia liittyen taloude, julkisen talouteen, julkisen hallintoon, hyvinvointijärjestelmään, työ- ja hyödykemarkkinoita on uudistettu – Paljon työtä on vielä edessä, mutta on todettava, että Kreikka on poliittisesti ja taloudellisesti onnistunut kääntämään tilanteen päälailleen. Tämä on mahdollistanut sen, että kolmas tarkistus on saatu onnistuneesti vietyä läpi. Tässä on henkilöstötasolla päästy jo yhteisymmärrykseen uusista poliittisista taloudellisista ehdollisuuksista. Kreikka on sitoutunut panemaan täytäntöön näitä aiempia sitoumuksia ja viemään ne loppuun. Monet näistä jo ennen joulua ja tammikuun alkua. Ja mikäli kaikki sujuu hyvin, euroryhmän tulisi 22. tammikuuta järjestettävässä kokouksessa tehdä päätökset, jotka mahdollistavat uuden EVM-maksun Kreikalle eroryhmä päätti kuluvan vuoden kesäkuussa myös, että silloin kun hyväksyttiin kolmas tarkistuskierros, niin päätettiin, että velkajärjestelyt voidaan aloittaa 2018 vuoden alussa. Näitä lyhyen aikavälin velkamenettelyjä suunniteltiin, jotta voitaisiin saada Kreikan velkoja halvemmaksi. Ja nämä toimenpiteet alkavat tammikuussa. Tämä sitä varten, että voidaan auttaa Kreikka lyhyellä aikavälillä ja Kreikka pystyy myös huolehtimaan veloistaan. Tämä on positiivinen kehitys, joka valmistelee Kreikkaa poistumaan ohjelmasta kesällä 2018. Se, mikä pätee Kreikkaan, pätee myös muuhun euroalueeseen kehityksiä. Kehitys on positiivista, paljon työtä on tehty, mutta paljon työtä on vielä edessä. Te tiedätte, että olen optimisti. Tässä valiokunnassa eräs kollegoistani kutsui minua Euroopan positiivisimmaksi hautausurakoitsijaksi. En ole koskaan ollut äh, pessimisti. Minä tiesin, että selviämme, mikäli me toteutamme tiettyjä asioita ja euroryhmä on selvinnyt. Budjettitilannetta käsiteltiin euroryhmässä aiemmin tällä viikolla maanantaina puhuimme tästä eri budjettisuunnitelmien puitteissa. Ja komissio käsitteli myös liiallisen alijäämän menettelyjä. Tässä todettiin, että neutraali julkisen talouden tilanne on syytä ylläpitää, mutta tässä on kuitenkin erilaisia tilanteita eri jäsenvaltioissa, ei ole yhden koon mallia. Liikkumavara julkisessa taloudessa on ainoastaan muutamassa jäsenvaltiossa kasvu- ja vakaussopimuksen puitteissa, ja tätä tulisi toki käyttää järkevillä kuluilla tai muilla ehdettävillä menoilla. Kuuden maan kohdalla ollaan todettu, että saatetaan olla tilanteessa, että ei pystytä noudattamaan julkisen talouden tasapainon sääntöjä ja olisi tärkeää, että katsotaan, että niin komissiossa kuin neuvostossa, että sääntöjä noudatetaan laaja-alaisesti. Mehän kaikki sovimme, että julkisen talouden valvonnan puitteissa on riittävät välineet, että pystytään ennaltaehkäisevästi puuttumaan tilanteeseen. Sitten julkisen talouden eheä tila. Rakennemuutoksia on pantava edelleen täytäntöön, jotta investoijat, yrittäjät, työntekijät voivat kaikki olla osallisia taloudessa ja vahvistaa sitä. Siksi euroryhmässä me käytämme merkittävästi aikaa siihen, että käymme aihekohtaisia keskusteluja kasvusta ja työpaikoista ja siitä, mitä työtä on edelleen edessämme. Tässä puhuttiin työn teon verotaakasta ja monet jäsenvaltiot ovat aloittaneet toimet, jotta voidaan varsinkin nämä työmarkkinoiden alempi kerros ei kärsisi työnteon verotuksesta niin paljon. Tämä mahdollistaa sen, että yhä useampi pääsee työpaikkoihin kiinni ja tietenkin riippuen siitä, mitä suunnitellaan, niin ihmiset saavat palkkansa myötä enemmän rahaa käytettäväkseen. Tässä on näitä esimerkkejä rakennemuutoksesta, jota on syytä jatkaa, vaikka tässähän kansallinen toimivalta on tietenkin johtavassa asemassa, niin tämä on sellainen politiikka, jota tulisi jatkaa. Minä olenkin vedonnut viime vuosina siihen, että on yhteisiä laatustandardeja ja viitearvoja siten, että yhdenmukaistaminen on korkealla tasolla. Tämä tulee vaatimaan lisätöitä vastaisuudessa. Sitten haluaisin puhua pankkiunionista ja rahoitusalasta. Euroalue tarvitsee toimivan pankkisektorin. Pankkien on kyettävä harjoittamaan liiketoimintaa tukevalta pohjalta. Finanssisektoria on uudistettava ja työthän tämän hyväksi jatkuvat paraikaa Olemme nähneet rohkaisevia esimerkkejä tästä esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa. Ja näistä tapauksista, niin pankkien kriisiratkaisu- ja insolvenssimenettelystä voidaan ottaa opiksi ja pankkiunioni voitaisiin saattaa valmiiksi. Talous- ja rahaliiton syventämisestä euroryhmä on valmistellut eurohuippukokousta, joka järjestetään 15. päivä me teemme tämän osallistavalla tavalla. Noudatimme tuskin ohjeistusta. Me työskentelimme kolme T-teemojen kanssa. Meillä on kolme pääteemaa. Ensinnäkin EVMn rooli, seuraavaksi pankkiunionin lopun saattaminen ja kolmantena emun julkisen talouden puitteet. Ja tästä voidaan eriyttää sitten olemassa olevat julkisen talouden puitteet, toimiko, toimivatko ne, ja sitten mahdolliset uudet välineet. Lokakuussa käsittelimme näitä aiheita ja yksitellen niistä maanantaina käsittelimme poikkeleikkaavammin. Kuulimme kollegoilta heidän prioriteetteja ja kuinka he näkevät prioriteetin, kun se etenee. Raportoin teille kokouksesta, kun nämä keskustelut on käyty, mutta voisin hieman antaa nyt taustatietoja tähän liittyen. Euroryhmän mukaan ollaan sitä mieltä, että olisi näitä sopeutusohjelmia jo rakennettava kokemusten mukaisesti siten, että lisätään EVM, parannetaan EVMn toimintakykyä. Tämä voisi jättää pienen sijan myös IMFlle tulevaisuudessa. Euroryhmän sisällä on laaja tuki sille, että EVM toimii toimielimellisissä puitteissa. Se on lisännyt luottamusta jäsenvaltioilta ja EVMn hallintoon luotetaan vakaasti. EVM voi myös olla roolissa tärkeässä roolissa, kun pankkiunionia saatetaan valmiiksi. Nyt työstämme neuvoston hyväksymää etenemissuunnitelmaa vuodelta 2016 liittyen riskitaakan jakamiseen muun muassa siten, että saavutetaan hyvä tasapaino. Meidän on käytännöllisesti vietävä eteenpäin pankkipakettia, jonka komissio ehdotti, ja myös neuvoteltava sen puitteissa. Ja toinen asia on se, että MPL-asioita ja muita käsitellään asianmukaisesti. Sen jälkeen olisi mahdollista ottaa riski riskitaakan jakamisen suhteen askelia eteenpäin ja voitaisiin vaikkapa löytää kriisin ratkaisu rahaston ratkaisu. Puheenjohtaja Tuskin tehtävä on tehdä konkreettisempia päätöksiä eroryhmän huippukokouksessa huippukokouksessa kesäkuussa 2018 ja uskon, että tämä on mahdollista. Silloin olisi vietävä eteenpäin mainitsemani asioita. Mitä tulee emun julkisen talouden puitteisiin, niin tässä on monimutkaisia asioita. Ennustettavuus on vaikea asia. On tärkeää, että jäsenvaltioissa saadaan pidettyä sitoutuneisuus näihin sääntöihin ja sikäli voisi olla tilaa yksinkertaista näitä sääntöjä. Uudet välineet, niistä ei ole vielä kovinkaan paljon neuvoteltu komission ehdotus, joka julkaistiin eilen, niin siinä on useita eri vaihtoehtoja liittyen julkisen talouden välineisiin. Tässä on kuusi eri vaihtoehtoa. Komissio ei ole vielä oikein päättänyt, mikä näistä teistä valitaan. Ja mikäli kaikki nämä olisi sijoitettava EU-budjettiin, niin monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluista tulisi kyllä varsin haastavat. Euroryhmässä on hyvin eriviä näkemyksiä näiden uusien välineiden suhteen ja kuinka ne toimivat, kuinka ne suunnitellaan, kuinka niitä hallinnoidaan, miten ne rahoitetaan. Ja meidän päätelmämme on, että meidän on tulevan puolivuotiskauden aikana työskenneltävä hartiavoimin näiden eri ehdotusten suhteen, että voi olemme valmiita ottamaan uusia askelia kesäkuussa. Me olemme käyneet hyvää vuoropuhelua komission kanssa. Komissio ei voinut meille tässä avoimesti kertoa näistä ehdotuksistaan, koska ne olivat vielä esittelemättä maanantaina. Siis on sitä mieltä, että tässä on tehty hyvin runsaat ehdotukset, jossa on paljon ehdotuksia liittyen julkiseen talouteen, mutta myös hallintotapaan. Jotkut näistä ehdotuksista ovat sellaisia, että ne ovat aivan edessämme, niitä on käsiteltävä nyt ja vietävä eteenpäin, ja jotkut vaativat pidempiä keskusteluja. Lopuksi haluaisin sanoa, että vallitseva taloudellinen tilanne antaa meille hyvän mahdollisuuden ikkunan keskustelut talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta, johon myös presidentti Macron on kantanut kortensa kekoon, kuten on myös tehnyt Yhdysvaltain uusi hallinto ja Brexit. Yhdysvallat kenties tahattomasti, niin nyt minä uskon, että nyt on hyvä, että käymme syvällisen keskustelun tulevan puolen vuoden aikana, jotta voimme ottaa äh, harppauksia eteenpäin kesäkuussa. Minä en ole kuitenkaan osa tätä päätöksentekoprosessia enää, joten äh, nyt kun katson taaksepäin, niin voisin sanoa, että tässä euroryhmässä on koettu äärimmäisen haastavia aikoja. niin euroryhmässä kuin varsinkin tiettyissä jäsenvaltioissa. Näitä sosiaalisia vaikutuksia koetaan yhä eri jäsenvaltioissa, joten tässä ei vielä ruutulippu ole heilahtanut. Mutta minä olen pyrkinyt kantamaan korteni kekoon, että euroryhmä on pysynyt kasassa ja pääsemme kriisistä poistumaan paremmassa kunnossa kuin missä kriisiin äh, jouduttiin. Minä Haluan kiittää ajastani. Mm, tämä on kantanut hedelmää. Minä olen oppinut ja sehän on tärkeää, että oppiminen jatkuu. Haluan kiittää teitä yhteistyöstä. Thank you very much, Jerome. This applause shows... Kiitoksia oikein paljon, Jerome. Tämä osoittaa teille, että koko valiokunta onnittelee teitä eh, teidän erittäin tärkeästä panoksesta euroalueen kestävyyteen ja tulevaisuuteen. Ja eh, otamme teille kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Ja nyt on aika, että kollegat voivat eh, esittää puheenvuoronsa. Ensimmäinen puhuja on Burkhard Balz. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä herra Dijsselblom, viimeisten vuosien aikana euroryhmän puheenjohtajana eh, te olette kokeneet hyvin myrskyisiä aikoja euroalueella, mutta olette myös vaikuttaneet euroalueeseen. Ja siksi haluaisin EPP-ryhmän nimissä teitä sydämellisesti kiittää teidän työstänne. Eh, olette kattavasti edistäneet vakautta ja euroalueen maiden yhteistyötä. Minä sanoisin jopa, että olette ansioitunut eurooppalainen. Tällä hetkellä olemme talouskasvun vaiheessa, talouskasvu lisääntyy ja Euroopan komission ennusteet tulevalle vuodelle ovat myönteiset. Tämä varmasti liittyy, liittyy myös viime vuosien kattaviin rakenteellisiin uudistuksiin mutta euroryhmän työ ei ensi vuonna tule varmastikaan olemaan helpompaa. Eilen komission ehdottavat uudistukset talous- ja rahaliiton syventämisestä. E, siinä on institutionaalisia muutoksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa erityisesti euroaluetta. Mainitsitte, että maanantaina euroryhmässä keskustelitte tästä näistä komission ehdotuksista. Mekin olisimme mielellämme etukäteen asiasta keskustelleet parlamentissa. Siksipä voitaisiin komissiolta kysyä, että miksi neuvosto näin voi tehdä, mutta me täällä parlamentissa emme. Me EPP-ryhmässä äh, huomioimme tämän ehdotuksen äh, kehittää eurooppalainen vakausmekanismi eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi, mutta näemme tässä vielä kompetenssiongelmia, erityisesti kun ajatellaan äh, ehdotetun talous- ja valtiovarainministerin tulevan sellaisen äh, kompetenssin, joka pitäisi samanaikaisesti olla euroryhmän puheenjohtaja. Me näemme tämän kriittisesti, kun katsotaan, katsotaan toimielinten välistä tasapainoa ja valvontaa. Miten arvioitte komission ehdotuksia suhteessa teidän tehtävänne toimivaltuuksiin ja millaista konflikteja mahdollisesti näette siinä, että sekaan tuvu tämä talouskomissaarin ja euroryhmän puheenjohtajan tehtävä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Baltz, näistä ystävällisistä sanoista. Niin jatkan englanniksi, koska muuten joudun vaikeuksiin komissio ei eh, mitenkään suoraan esitellyt ehdotuksiaan euroryhmässä korjatakseni tämän ajatuksen, mutta tietenkin tiesimme komission ehdotuksen eh, suuntaviivat, koska meillä oli eh, puheenjohtaja Junckerin puhe, jonka hän piti täällä parlamentissa, itse asiassa te olitte ensin ensimmäisiä, jotka asiasta kuulitte. Ajattelin tässä nyt kerrankin puolustaa komissiota. Nämä ajatukset euroalueesta, tai siis tässä komission paperissa puhutaan eurooppalaisesta valtiovarainministeristä, ei siis pelkästään euroalueen valtiovarainministeristä, siitä on tullut laajempi niin nämä ajatukset ovat varsin laajoja, mutta vielä hyvin epätarkkoja. Äh, jos esimerkiksi sanotaan, että EUn valtiovarainministerin pitäisi vastata EUn tai euroalueen finanssipolitiikasta, mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ähm, kansallisten budjettien kokonaissumma on kai noin 50 kertaa suurempi kuin EUn budjetin kokonaissumma. Tarkoittaako se, että valtiovirainministeri voisi valvoa näitä, EU, näitä kansallisia budjetteja? Se olisi valtaisa askel, mutta nousisi esiin suuria perustuslaillisia kysymyksiä, kysymyksiä, jotka liittyvät demokraattiseen legitiimiyteen. Jos on niin suora vaikutus budjettiin, niin sitten pitäisi olla myös vaikutus siihen, mihin budjetti käytetään mutta noin 80 prosenttia esimerkiksi minun maani budjetista käytetään sosiaaliturvaan, eläkkeisiin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, ja nämä taas ovat kansallisten hallitusten toimivaltuudessa, joten ei voi ryhtyä äh, valvomaan budjetteja Euroopan tasolla ilman, että sitten äh, ryhdytään hoitamaan noita politiikan aloja. Äh, tämä on suuri kysymys ja meidän täytyy olla hyvin tarkkoina, kun käymme tällaisia keskusteluja. Toivotan tervetulleeksi sen, että komissio on julkaissut asiakirjan EUn valtiovarainministerin roolista, mutta silti tämä nostaa esiin hyvin paljon kysymyksiä, joista jotkut jäävät vastausta vaille. Joten reaalipoliittisesti euroryhmä tulee vaatimaan jatkossakin omaa puheenjohtajaan. Me olemme juuri valinneet Mario Centenon seuraavaksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi ja euroryhmässä ollaan kyllä sitä mieltä, että pitäisi tehdä ero euroryhmän välillä, joka on ministeriryhmä, hallitusten välinen ja komission välillä. Komissio on sopimusten vartija ja koko EUn sopimusten vartija. Päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos, euh, Kiitoksia SD-ryhmän puolesta omasta ja omasta puolestani haluan kiittää teitä yhteistyöstämme. Minä muistan oikein hyvin, kun tulitte tehtävänne täysin kreikka, täydessä kreikkakaauksessa, ja te sanoitte, että te olette oppineet tämän kriisin aikana, sen jälkeen, sen hallinnon yhteydessä, ja me olemme teidän kanssanne oppineet, ja te varmasti hallitsette todellakin tämän kreikkakysymyksen paremmin kuin kukaan, ja pystytte hyödyllisellä tavalla osallistumaan keskusteluihin myös kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Toivotan tätä samaa menestystä uudelle seuraajallenne, jonka kanssa meillä kohta on ilo tehdä työtä. Sitten te puhuitte neutraalista yhteisestä finanssipoliittisesta luonteesta. Tämä on todellakin olennainen väline talouspolitiikan hoidossa, mutta mietin, onko tässä jonkinlainen sekannus siinä, kun ajatellaan tämä hyödyllinen käsite tietenkin, tietysti se on hyvin vastaan ekovessa. Miten sitä sitten käytetään? Kysymys ei kuulu niinkään, liity niinkään siihen, että mikä on tämä yhteinen tilanne, kun käyttää tätä todellakin hyväkseen välineenä, jotta voi harjoittaa suhdannetasoittavaa politiikkaa silloin, kun tämä väline voi auttaa. Minä kysyn, missä määrin te voitte jakaa tällaisen lähestymistavan asiassa. Sitten te otitte esille kysymyksiä, joita on jäljellä esimerkiksi euroryhmässä koskien euroalueen budjetista. Mielestäni on yksi tällainen asia, josta on konsensus, nimittäin se, että jotta euroalue voi toimia, niin tarvitaan tällainen vakauttamistehtävä tai väline. Ja tästä täytyy sanoa, että olen pettynyt tästä paketista, joka eilen esiteltiin. Yhdyn täysin arvosteluun, jota kollega Burkhard Balz, eh, eh, Burkhard Balz esitti. Hämmästyttävä, että komissio ei pystynyt tulla, tulemaan esittelemään näitä ehdotuksiaan. Tässä se kieltäytyy käymästä vuoropuhelua kansalaisten edustajien kanssa, siis komissiota, Tätä ei voida millään perustella. Mutta kun ajatellaan teidän jättämäänne perintöä seuraajallenne, eikö olisi sellainen viesti, että nyt on kiireellinen tarve saada aikaan sellainen väline, jolla voidaan varmistaa juuri mainitsemani tehtävä. Sitten kolmas kysymykseni teille liittyy pankkiunioniin. Se puhuitte, puhuitte sitä paljon ja otette jälleen kerran esille tasapainon riskin jakamisen ja riskin vähentämisen välillä. Olen huomannut, että riskin vähentämistä nyt on harjoitettu ja jopa sääntelyn ja valvonnan kauttakin olemme tai poliittiset vastuulliset ovat muuttamassa tavallaan pankkijärjestelmää. Eikö nyt hiukan pitäisi kuitenkin edetä myös tähän riskin jakamissuuntaan samalla, kun tietysti jatketaan työtä järjestämättömien lainojen kohdalla niin edelleen, mutta on sellainen tunne, kun tätä tasapainoa, niin tässä on uudenlainen fyysinen laki käytössä, että minä en tunne vaan toisen kumin pitää olla aivan alhainen, niin kun toista aletaan työstää. Mitä te olette mieltä tällaisesta edistymisestä ja tasapainosta? Ja onko teillä jotain kommentteja ehkä tulevaisuudessa tulevaisuuden urasta ne olisimme kovasti kiitollisia. Merci, Beres. Kiitoksia, Rova Beres. Kiitän teitä myös teidän kohteliaista äh, kohteliaista sanoistanne. ensin on tällainen yhteinen kokonaisvaltainen filosofiallinen luonne. Sanoit, että tämä on hyödyllinen käsite, jota pitäisi käyttää suhdanteita tasoittavassa politiikassa. Mielestäni tämä on aivan totta. Silti kuinka sitä sitten harjoitetaan käytännössä, se on hyvin monimutkaista, koska vieläkin tai ainakin kriisivuosien aikana, nythän tilanne on hiukan muuttunut, mutta kriisiaikoina maiden välillä oli valtavasti eroja. Oli maita, jotka osoittivat kasvua jopa, sellaisia isoja maita, joilla oli huomattava ylijäämä, ja voisi väittää, että tämän tietyn maan kohdalla olisi voinut harjoittaa suurentetta tasoittavaa politiikkaa, ja finanssipolitiikan olisi pitänyt olla sellainen, että on mennyt vähemmän. Toisissa maissa taas ei ollut finanssipoliittista tilaa, liikkumavaraa ja talous oli heikoissa kantoissa, ne tarvitsisivatkin enemmän rahoituksellisia investointeja, eikä meillä ole välineitä tasapainottaa tätä tilannetta, ja tästä joudummekin sitten suoraan toiseen aiheeseen, että olisi tätä yhteistä rahoituskapasiteettia tai vakauttamismahdollisuuksia puuttua juuri tähän asiaan. Komissiolla on monia eri ajatuksia ehdotustensa joukossa. Todennäköisesti he tietävät, tekevät, he tekevät näin, koska tietävät, että mitään yhteistä näkemystä ei vielä ole, niin kuin he tietävät, ja siksi nämä eri ajatukset jätetään tänne pakettiin, vain he puhuvat siitä, että olisi väline tehostaa tukea uudistukselle. Tämä on mielestäni kiinnostava kysymys. Tässä kuuluu, pitäisikö kyse olla siirroista vai rahoituksesta, ja, pitäisi maksaa. Ja tämä taas ottaa siihen kysymykseen, pitäisikö, pitäisikö tämä tulla EU-talousarviosta vai jostakin erillisestä talousarviosta, ehkä Euroopan valuuttarahastolta, EMFltä tai vakausmekanismista sitten. Sitten lähentymisväline on myös komission paketissa Tämä tarkoittaa, tai voisimme sanoa, että myös rakennerahastot antavat jo tällaista lähentymistukea. Ja sitten heillä on erilaisia näkemyksiä vakauttamisvälineestä, työttömyyskorvauksesta tai uudelleenvakuutus tässä yhteydessä tai investointisuojajärjestelyt. Mielestäni tämä vain osoittaa sen, että olemme vasta tämän keskustelun alussa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että stabilisaatiovälinettä kyllä tarvitaan kielteisiä shokkeja vastaan tietyissä jäsenvaltioissa, että niitä voitaisiin tukea. Mielestäni olisi viisasta saada tällainen väline erityisesti euroalueen maille ja toimia tässä rahoitusvälineen muodossa eikä siirtojen muodossa rahansiirtojen muodossa ja sitten tietysti tarvittaisiin jär, järkeviä reformeja, jotta puututaan näihin taustalla oleviin syihin. Tämä on henkilökohtainen näkemys, onko tämä sitten yleinen linja, sitä en tiedä. Sitten lopuksi vielä puhuitte riskin vähentämisestä pankkiunionissa täytyy ymmärtää se seikka, että kyllä viimeisen vuoden, puolen vuoden aikana on tehty työtä vain riskin vähentymisessä, eikä ollenkaan ole edistetty riskin jaossa. Tästä olen samaa mieltä, mutta ennen kuin aloitimme koko pankkiunionia, joka oli riskinjakoprojekti jo sinällään, laadimme kriisiratkaisurahaston, joka liittyy riskinjakoon. Joten mielestäni kyllä tässä nyt tasapaino on löytynyt. En halua jäädä jumiin, niin kuin jotkut kollegani tekevät, mutta minä en halua sanoa, että tarvitaan täsmästi enemmän tätä ennen kuin voimme tämän toisen tehdä. Tämä on tullut tekosyyksi olla tekemättä yhtään mitään, ja ainoa tie eteenpäin mielestäni on kulkea kahta rintamaa yhtä aikaa molemmissa asioissa, eikä sanota niin, mutta kaikki riskit täytyy ensin selvittää, kaikki äh, järjestämättömät lainat ja entiset ongelmat pitää hoitaa ennen kuin voidaan alkaa puhua ediksestä, yhteisestä talousjärjestelmästä. Mielestäni tämä ei näin toimi, mutta ymmärrän kyllä, että joissakin maissa edis on vielä erittäin arkaluontoinen kysymys. Um, so, so I would uh, argue that we need to continue. Sanoisin, että meidän pitää jatkossakin edistyä molemmilla puolilla, eikä alkaa pelata mitään kielellistä peliä. Sitten lopuksi kysytte vielä omasta tulevaisuudesta, niin sanoin, vähän vitsailin tässä puheenjohtajan kanssa aiemmin, että ehkä – minun pitäisi ensimmäisenä käyttää hyväksi Euroopan työttömyysjärjestelmää, mutta toivon kuitenkin, että en joudu henkilökohtaisesta syystä. Joten ei mitään konkreettista tästä, voi, en voi tästä kertoa vielä. Kiitos. Okay. Kiitos. Ähm, Notis Marias. Äh, kirja Blum. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Blum. Mainitsitte Kreikan tilanteen. Ja teillä taitaa olla hieman valikkoiva muisti. Köyhyyden taso, BKTn aleneminen, työttömyys on 20, yli 20 prosenttia, se on ollut 26 prosenttia, eläkeitä on leikattu 40 prosenttia, palkat ovat laskeneet niin ikään. Ja mielestäni olisi ollut hyvä, että tässä viimeisessä kokouksessanne Ekonissa olisitte voinut käyttää hieman itse kritiikkiä, sillä tämä pelastusoperaatio on todellakin epäonnistunut Kreikassa. Mielestäni olisi ollut hyvä, jos te olisitte pyytäneet anteeksi kreikkalaisilta saapuessanne tänne. Ja minä haluaisin puhua näistä ongelmalainoista. Tämä kolmas pelastusohjelma tarkoittaa sitä, että vastaanotamme lainana 86 miljardia. Rekling sanoi, että vaje on 25 miljardia ohjelman päätteeksi. 4 miljardia tästä voitaisiin käyttää siihen, että luodaan rahasto, jotta voitaisiin pelastaa nämä ongelmalainat. On erittäin monia kreikkalaisia, jotka eivät kykene maksamaan lainojaan. He eivät ole huonoja maksajia, mutta heillä on niin pienet tulot ja he eivät kykene suoriutumaan näistä veloistaan. Neljän miljardin rahasto voisi tukea siis näitä ongelmalainoja. 45 miljardia euroa on näitä asuntolainoja, jotka ovat ongelmalainoja. Onko euroryhmä sitä mieltä, että voitaisiin osa pelastuspaketista varata siihen, että maksetaan näitä ongelmalainoja? Kreikassa meillä on muotta. olisi hyvä, että voitaisiin tästä hätärahastosta sitten ottaa näitä lainoja. Ja kysyn Ragilta tätä ja hän sanoi, että kysykääpä euroryhmältä. Joten minä kysyn näistä lainoista tästä hätäapua. voisiko hätäapupakettia käyttää siihen, että luodaan rahasto, jotta voitaisiin suoriutua näistä ongelmalainoista. We just got the banking union working. Herra Dijsselbloem vastaa teille, mutta meillä oli juuri pankkiunin työryhmän kokous komission pääneuvottelijan kanssa. Ja tieto on hyvin rohkaisevaa, objektiivinen tieto siitä, miten Kreikan talous edistyy eri alueilla. Mutta olkaa hyvä, Jérôme. Thank you. Um... Kiitos. Tiedot ovat rohkaisevia. Myös näiden järjestämättömien lainojen suhteen. Te sanoitte, että minulla on äh, valikoiva muisti, mutta minulla on itse asiassa äärimmäisen hyvä muisti. Ja minä en hyväksy tätä ajattelutapaa, jonka melko usein kuulen, että eurooppalaiset ohjelmat ovat aiheuttaneet nämä Kreikan ongelmat. Minä en hyväksy sitä kerta kaikkiaan. Minun muistini menee jopa pidemmälle. Minun muistini menee vuosiin, jotka edeltivät kriisiä. Kuinka heikossa tilassa maat, kuten Kreikka, olivat ennen kriisiä? Kuinka oli ylirahoitettu taloutta, tehty investointia, jotka eivät tuottaneet? Näitä virheitä tehtiin erittäin paljon ennen kuin kriisi alkoi. Mutta virheitä tehtiin myös kriisin alkamisen jälkeen, myös siinä, miten me reagoimme. Ja meidän on oltava rehellisiä sanoissamme, että ensimmäisenä vuosina ja myös näiden ensimmäisten apuohjelmien aikana, niin me joudumme improvisoimaan. Henkilökohtaisesti uskon, että se, miten me käsittelemme pankkeja, oli kallis käsittelytapa eikä se ollut kovinkaan hyödyllinen. Se, miten ensimmäisessä vaiheessa käsittelemme pankkeja Kreikassa, on pelastanut investoijat, jotka tulivat Kreikan ulkopuolelta. Ja tämä pitää paikkansa. Siksi minä niin vahvasti tuenkin näitä uusia niin kutsuttuja bail-in-järjestelmiä, vrd järjestelmää Ei meidän pitäisi heitä pelastaa, jotka eivät huolehtineet näistä omista riskeistään. Näin. No, tämä on helppo sanoa, tämä on kenties jälkiviisautta. Ja jos minä olisin ollut puikoissa alussa, niin totta kai minäkin olisin improvisoinut. Silloin oli valtava leviämisen riski ja koko finanssisektorin romahtamisen riski. Oli tietyt olosuhteet, jotka pakottivat näihin päätöksiin. Päätökset ovat jättäneet monet jäsenvaltiot siihen tilanteeseen, että valtionvelka on korkea ja paljon korjausliikeitä on vielä tehtävä. No, minä toivon, että vastaisuudessa osaamme toimia paremmin. Nyt tämä kolmas ohjelma on sellainen, että siinä voidaan toimia paremmin. Uudessa 86 miljardin paketissa 25 miljardia on varattu pankeille. Mutta koska osaamme nyt paremmin, niin ei tarvittu käyttää koko 25 miljardia, 4,5 miljardia on tämä määrä, jota pankeille suotiin, koska yksityiset investoijat pystyvät nämä varat kattamaan. Ja mitä tehdään näillä yli jäävillä varoilla? Se oli teidän kysymys. No, eivät nämä jää mitenkään yli itse asiassa. Näitä voitaisiin käyttää sosiaaliohjelmiin tai julkisiin investointeihin. Ja voidaan olla sitä mieltä, että nämä olisivat tehokkaita. Eivät nämä ole mitään yli jääviä varoja, vaan nämä lisättäisiin Kreikan valtion velkaa, ne niin tulisi maksaa takaisin. Ja tämä lisättäisiin tähän jo valmiiksi painavaan velkataakkaan. Ei tämä ole mitään ilmaista rahaa, ollaankaan tarkkoja. Järjestämättömät lainat. Tähän on löydettävä yksityinen ratkaisu. Kerron jo, miksi tämä on tärkeää. Mielestäni ei pitäisi aina käydä veronmaksajien kukkaroilla, jotta saadaan maksettua pankit ja investoijat kuiville. Toisaalta, jos haluatte suojella heikossa asemassa olevia, jotka ovat ottaneet lainoja, niin on tiettyjä toimenpiteitä, joita voidaan tehdä ja joita myös tehdään Kreikassa, jotta voidaan varmistaa, etteivät nämä ihmiset kärsi siitä, että huutokaupataan näitä järjestämättömiä lainoja. Järjestämättömien lainojen huutokauppaaminen on äärimmäisen tärkeä väline, että saadaan pankit taas toimintakuntoon, saadaan siistityä taseet, mutta toisaalta pitäisi olla samanaikaisia politiikkoja, jotka sitten suojavat näitä heikossa asemassa olevia. En usko, että näin suurta rahastoa tarvittaisiin, ja tässähän jälleen kerran käytäisiin veronmaksajien kukkarolla. Wolfgang Klintz. Kiitoksia Wolfgang Klintz. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on uskomatonta tai yllättävää, että pankkisektori on vielä varsin hajautunut euroalueella – ja Euroopan unionissa yleensä, huolimatta siitä, että meillä on yhteinen valuutta ja että meillä on hankkeena pääomamarkkinaunioni. Mitkä ovat teidän mielestänne syyt sille, että rahoituspalveluala ei ole konsolidoitunut enemmän rajat ylittävästi? Näettekö, että tämä kehitys muuttuu tulevaisuudessa? Toinen asia liittyy Brexitiin. Lontoo on tähän asti ollut se suuri rahoituskeskus Euroopassa ja sen takia myös euroalueella. Nyt kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee, niin millaisena näette Lontoon tulevan roolin 27 eh, EUn jäsenvaltiolle ja erityisesti euroalueelle? Ja näettekö esimerkiksi tarpeen siirtää selvitystoimet, clearing-toimet euroalueelle vai voitteko kuvitella, että nämä toimet jäävät Lontooseen, vaikka Lonto onkin sitten lähtenyt? Helppoja kysymyksiä. <laughs> Kiitos. Ensinnäkin, miksi rahoitusala on vielä hajautunut? No, tämä sirpaloituminen johtuu kriisistä joka meillä oli pankkisektorilla ja kansallisten viranomaisten ja valvojien reaktiosta eh, tuohon kriisiin. Eh, osittain yksityiset toimijat vetäytyivät eh, ja mm, ryhtyivät toimimaan enemmän kotimaan markkinoilla kuin aikaisemmin ja taas toisaalta valvojat vaativat, että he pienentäisivät toimia, olisivat varovaisempia, mikä johti sitten enemmän kotimaahan suuntautuneisiin pankkeihin kuin rajat ylittävästi toimiviin. Pankkiunionin tarkoitus on luoda samat säännöt koko markkinoille, yksi valvoja, yksi, yhdet säännöt, joka mahdollistaisi sen, että pankit voisivat taas toimia rajat ylittävästi. Meillä on vielä tämä mahdollisuus, että äh, pitää äh, käsitellä kansallisia optioita ja poikkeuksia, joka on varsin eh, dominantti. EKP eh, julkaisi eh, listan 160 kansallisesta säännöstä tai kansallisesta optiosta. Tätä listaa yritetään nyt siivota. Jotkut jäävät jäljelle, mutta suuri osa näistä pitäisi harmonisoida tai ne pitää sitten siirtää eurooppalaisen sääntelijän ja valvojan käsiin. Joten asiat liikkuvat, tulemme varmasti näkemään rajat ylittäviä yhteensulautumisia ja toimia. Teknologia mahdollistaa tämän myös. Näette nyt jo pankkeja, jotka ovat johtavia teknologisessa kehityksessä, fintechissä, ja nuo pankit taas ovat aktiivisempia useammassa, pankissa, useammassa maassa, koska ne voidaan, näin voidaan toimia alhaisin kustannuksin joten tuo prosessi jatkuu. Brexit ja Cityn rooli. City on tietenkin Euroopan rahoituskeskus ja uskon, että se tulee jatkossakin olemaan maailman suuri rahoituskeskus. En usko, että Lontoon City tulee romahtamaan ja kaikki sieltä kaikkoamaan. En usko, että näin tulee tapahtumaan uskon, että sääntely ja markkinoille pääsytoiminnat lähtevät. Tämä on tapahtumassa, mutta ei kuitenkin niin nopeasti kuin ajatellaan. Sitten clearing-toimet. Rahoitusvakauden näkökulmasta olisi hyödyllistä, jos clearing-toimet olisivat hyvin valvottuja, säänneltyjä ja vähemmän keskittyneitä rahoitusvakauden näkökulmasta siis Tuo prosessi tulee myös tapahtumaan, mutta kuten tiedätte, jos noita toimia on eri paikoissa, eri markkinoilla, kustannukset saattavat nousta. Ja monet ovat huolissaan tästä, koska he hyödyntävät clearing-toimia ja haluavat hyödyntää niitä mahdollisimman alhaisin kustannuksin, joten kyllä taloudellisesti tämä saattaa maksaa. Thank you, Dimitris Papa. Kiitos, Dimitris Papadimoulis. Kirja Dijsselblom. Kiitoksia. Herra Dijsselblom, tervetuloa viimeistä kertaa Ekon valiokuntaan. Minun täytyy tunnustaa, että henkilökohtaisesti ja oman poliittisen ryhmäni puolesta olen usein ollut teidän kanssanne eri mieltä teidän kautenne aikana euroryhmän puheenjohtajana ja olen ollut eri mieltä teidän julkisista lausunnoistanne, mutta kuitenkin kautenne loppua kohti olette tuoneet hyviä uutisia ja tällaisia avoimia asioita, jotka edelleen kulkevat eteenpäin. Ja joskus toivon, että olisin kuullut näitä, näistä asioista pitkän aikaa sitten, silloin kun olitte kautenne keskellä. Niin sanotte, että Kreikan pelastuksessa pikemminkin pelastettiin pankkeja eikä kreikkalaisia. Te sanoitte myös sen, että kreikkalaiset ovat kärsineet näissä muistiohjelmissa. He ovat kärsineet kahdenlaisista asioista, huonesta hallinnosta. Monina vuosina omassa maassana hallitukset, jotka loivat velkaa, budjettivajeita ja myös epätäydellisestä heikosta rakenteesta itse näissä ohjelmissa. Ja siltikin olette tuoneet hyviä uutisia Kreikasta. Ja tähän meidän pitää nyt ripustautua, että saadaan maa, jossa on hyvä hallinto ja pystytään saamaan kestävää kehitystä ja kasvua aikaan. Ja sitten kysymykseni vielä teille, kun tämä koko 20, 22 eh, miljardia miljardin velka kolmannessa rahoitusohjelmassa. Herra Reckling on sanonut, että osa tästä, jota ei ole käytetty pelastamaan pankkeja, niin voitaisiin käyttää jotta lyhennettäisiin velkoja IMFlle. Niissä on erittäin korkeat korot. Tuetteko te tällaista ehdotusta tai erityistä toimenpidettä, joka lieventäisi julkista velkaa? Sehän ei ole kenenkään etujen mukaista, sellainen velkataakka. Sitten toiseksi, te usein olette Euroopan parlamentissa käynyt, mutta tietenkään euroryhmähän ei ole mitenkään vastuuvelvollinen tai tilivelvollinen Euroopan parlamentin suuntaan. Ja koko asia siitä, että euroryhmä tavallaan tehtäisiin viralliseksi ja se olisi vastuuvelvollinen parlamentin suuntaan. Mitä olette tästä mieltä? Sitten vielä ihan lopuksi herra Centenosta, joka on kuulunut euroryhmään. Miten te arvioitte häntä? Thank you. There are actually some obligations. Kiitoksia. On tiettyjä velvoitteita täällä ja me toimimme ihan... Tämä keskustelu tietenkin on avointa, mutta jotakin kehyksiä tähän liittyy. Um, uh, thank you, Mr. Kiitoksia, herra Papadimulis. Aivan totta te seurasitte työtämme erittäin kriittisesti, eikä se ole pelkästään teidän tehtävänne ja velvo- velvo- vaan teillä oli myös syitä olla välillä kriittinen, ja tätä itsekin kommentoin. minä toivon, että Kreikan poliitikot ovat yhtä kriittisiä omien menneiden politiikkojen suhteen kuin minä äsken, kun arvostelin jotakin meidän tekemämme päätöksiä Kreikan ohjelman yhteydessä, koska näin voimme parantaa toimintaamme jatkoa ajatellen. Sitten te esititte kysymyksen IMF-lainoista, voitaisiinko niitä maksaa etuajassa, tätä aiotte takaa. Tietenkin euroryhmässä on sellainen toive, että IMF tässä ohjelmassa pysyisi mukana – ja itse asiassa IMF periaatteessa on suostunut osallistumaan ohjelmaan, mutta ei ole vielä antanut konkreettista rahaa tätä varten. Toivottavasti tekevät näin kuitenkin ensi vuoden alussa. Samanaikaisesti, jos maksetaan, maksetaan takaisin IMFlle lainoja ja niiden osa silloin, IMFn osa silloin vähenee, vaikka me juuri haluaisimme laajentaa IMFn osallisuutta ohjelmassa. Tämä on poliittisesti varsin vaikeaa. Taloudellisesti ja rahoituksellisesti voin tämän ymmärtää tällaisen logiikan. IMF-lainat ovat hyvin kalliita ja Euroopan myöntämät lainat ovat paljon halvempia. Kun sitten puhumme velkakysymyksestä, tai minun pitäisi sanoa me, vaan kun me euroryhmässä keskustelemme velkakysymyksestä ensi vuoden alussa, ne niin lopulliset päätökset tehdään vasta ohjelman loppuosassa, niin kuin olen aina sanonut. Ja jos ohjelma on viety loppuun onnistuneesti, niin hyvä niin. Ja sitten tarkastamme uudestaan velan kestävyyttä pidemmällä aikavälillä ja pohdimme, mitä sitten pitää vielä enemmän tehdä. Jos haluaa tehdä enemmän, jos haluaa velkataakkaa pienemmäksi, tämä on yksi mahdollisuuksista tietenkin muuttaa velkapakettia, mutta tähänkin liittyy poliittinen kysymys. Me haluamme, että IMF on mukana, jotta se on vastuussa Kreikan ohjelmasta. Joten en voi antaa teille mitään lopullista vastausta, se riippuu sitten euroryhmästä jatkossa. Euroryhmän tilivelvollisuus Euroopan parlamentille. Me olemme tästä keskustelleet useinkin. Minä arvostan yhteisömetodia, mutta ei sen, ei sen pidä sulkea pois myöskään hallitusten välistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Jos me haluamme edistyä Euroopassa ja tehdä vahvemmin sen, mitä teemme, niin minun mielestäni todennäköisesti tässä tarvitaan yhdistelmää. Joskus yhteisötoimintaa, joskus hallitusten välistä toimintaa, nehän linkittyvät tähän sekin, että minä olen tänään täällä. Tämä liittää euroryhmän ministerien työn Euroopan parlamentin tekemään työhön tavallaan. Ja sama pätee silloin, jos miten aina kaikessa toiminnassa ei voi olla mukana kaikki maat eu Ja euroryhmäkin on tästä esimerkki. Se on iso merkittävä valikoima EU-valtiota kyllä, mutta ne ovat päättäneet edetä yhdessä tässä hankkeessa ja aikovat jatkossakin näin tehdä ja kaikkia 27 ei ole mukana tässä. Ehkä tulevaisuudessa kyllä, mutta silti se ei estä meitä liikkumasta eteenpäin tästä nytkin. Siis yhteisöllisyys, hallitusten välisyys kulkevat jatkossakin metodeina rinnakkain ja luonnollisesti jatkuvasti on jonkinlaista kitkaa näiden välillä. Sitten Mario Senteenosta kollegastani olin erittäin tyytyväinen tästä valinnasta ja onnittelen häntä myös täällä julkisesti hänen uudesta vastuutehtävästään. Mielestäni Portugalin menestynyt ohjelman loppuun suoritus ja siitä poistuminen Tästä kiitos myös muuten aikaisemmalle hallitukselle Portugalissa. Hekin tekivät erittäin vaikeita päätöksiä Portugalissa mutta todellakin maa nyt pärjää erittäin hyvin. Mario Senten on hallinnut tätä viime vuosina erittäin hyvin ja mielestäni tällä on suurta symbolista merkitystä tavallaan palkinto hänen ponnisteluistaan, että hän tammikuusta eteenpäin tulee johtamaan euroryhmää ja minä toivotan hänelle kaikkea menestystä. Thank you. Uh, Sven Giegold. Kiitoksia Sven Giegold. Minä puhun saksaa, jotta voin puhua vähän tarkemmin. Ensinnäkin haluaisin myös oman ryhmäni nimissä kiittää yhteistyöstä ja toivotan teille jatkossa kaikkea hyvää ja toivottavasti jatkossakin olette julkisen sektorin palveluksessa. Lisäksi Haluaisin kiittää teitä panoksestanne vaikeina aikoina, kun oli kyse tärkeistä päätöksistä Kreikan suhteen. Päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen euroalueella. Muut eivät ehkä olisi onnistuneet siinä ja uskon, että pystyitte vaikeina aikoina pitämään langat käsissänne. Meillä on ollut viime vuosina riitoja teidän kanssanne verotuksen suhteen, erityisesti mm, mm, omassa maassanne olitte vahvempia menopuolella Euroopassa, vähemmän vahvoja siinä, mitä tulopuolella Euroopassa tarvittaisiin. Mutta pääkysymys, joka mandaattinen lopussa minulla nousee esiin, on euroryhmän toimielimellinen rooli ja sen rakenne. Te olette joitakin uudistuksia käynnistäneet ja toivotamme ne tervetulleeksi, kun on kyse esimerkiksi lisää avoimuudesta, mutta pääongelma on olemassa. Euroryhmä tekee päätöksiä, kun on kyse uudistushankkeita ja ollaan turhautuneita niiden täytäntöönpanossa ja se sysää miljoonat ihmiset köyhyyteen ja työttömyyteen. Seurausta se on ehkä aikaisempien hallituksien vääristä päätöksistä ihmistä, mutta se, äh, kuka äh, näissä päätöksissä ähm, on päättänyt mitä ja kuka, kenen kanta on ollut minkälainen, sitä ei kukaan tiedä ja äh, siksi meillä ei ole avoimuutta eikä tiedetä että kuka on vastuussa mistäkin, sitä ei pystytä edes jälkeenkäteen selvittämään. Ja usein mm, valtiovarainministerit euroryhmässä sanovat yhtä ja sitten tiedotusvälineillä, Saksan liittopäivillä tai muissa kansallisissa parlamenteissa sanovat toista. Ja tässä on vielä avoin kysymys teille. Asia, jonka voisitte tehdä, jotta Euroopan toimielissä on enemmän demokratiaa ja avoimuutta. Varmistakaa se, että asiakirjat, joihin pääsy olisi helpompaa. Julkaiskaa ainakin viime vuosien euroryhmän asiakirjat niin, että että kansalaiset, kun he äänestyspäätöstään tekevät, voivat huomioida sen, mitä euroryhmässä on tapahtunut. Tämä askel, että saataisiin enemmän vastuullisuutta tai avoimuutta, ainakin tietyn ajan jälkeen kansalaisten pitäisi pystyä tietämään, mitä kukin ministeri on kannattanut euroryhmässä. Tammikuuhun mennessä teillä on vielä aikaa hoitaa tämä ja se varmasti teidän tasettanne vielä entisestäänkin parantaisi. Kiitoksia. Kiitos, herra Giegold. Sanoitte ystävällisiä asioita ja vähemmän ystävällisiä sanoja. Kiitos ystävällisistä sanoista. Sanoitte, että olin heikompi verotuskysymyksissä ja se on arka luontoinen aihe, koska minä olen eri mieltä todellakin. Olen aikaisemmin täällä sanonut, että Alankomaiden veropolitiikka ei ole ollut äh, hyödyksi. Se on lisännyt ongelmia ja meidän pitäisi olla osa ratkaisua. Ja viimeisen kahden kolmen vuoden aikana olemme täysin muuttaneet strategiaamme. Ja te, että ehkä tunnista sitä tai halua sitä julkisesti myöntää, mutta kyllä se niin on. Olen Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana vuonna 2016 tehnyt kovasti työtä, jotta ETA-direktiivi, verokierron vastainen direktiivi saataisiin vietyä läpi. Se sisälti viisi kuusi ehdotusta. Ja sitten ennen vuoden loppua meillä oli sopimus tästä kakkosdirektiivistä, joka oli hyvin kiistanalainen Alankomaissa, joka se suoraan puuttui sellaiseen rakennelmaan, jota amerikkalaiset yritykset mielellään käyttävät Alankomaissa. Joten uskon, että teidän painostuksenne ja parlamentin painostus on varmasti ollut hyödyllinen. Viimeisen kahden kolmen vuoden aikana on tapahtunut todellista edistystä tässä asiassa mutta siinä se työ ei ole koskaan valmis, aina on lisää työtä tehtävänä. Sitten avoimuudesta. Olen todellakin yrittänyt parantaa tilannetta, kun otetaan huomioon, että on kyse hallitusten välisestä muodostelmasta ja epämuodollisesta kokouksista euroryhmässä. Tuossa puitteistossa olen tehnyt kyllä parhaani avoimuuden lisäämiseksi kaikki asiakirjat valmistellaan aina kun joku toinenkin toimielin ne valmistelee. Me aina vaadimme, että ne julkaistaan ennen kokousta, jotta äh, ulkopuolella nähdään, mistä asiakirjoista on kyse, miten me aiomme niistä keskustella yritän tehdä parhaani tiedotuksen suhteen. Meillä on yhteenvetokirjeitä, jotka julkaistaan lyhyesti äh, kokousten jälkeen kun puhutte pöytäkirjoista ja asiakirjoista, niin kyllä näihin askeliin on ryhdytty. Olisitte halunneet myös, että menneisyyden asiakirjat julkaistaan. Se on aina vähän vaikeaa, koska kyllä ministerinä pitäisi tietää etukäteen, jos jotain aiotaan julkistaa. Se olisi reilua. Ja jos tämä tehdään nyt päinvastaisessa järjestyksessä, niin se ei kuulosta sovelialta. Mutta vuodesta 2016 kaikki euroryhmän asiakirjat myöskin kommentoitu esityslista julkaistaan suurin osa ennen kokousta ja sitten pöytäkirjat kokouksen jälkeen. Siinä kaikki. Mielestäni olemme edistyneet huomattavasti tässä. Myös kabinetin pöytäkirjat ovat julkaistu. Toivottavasti meidän ei tarvitse odottaa euroryhmän asiakirjoja niin pian. No nämä ovat arkistossäännöt 30 vuotta, se on vähän eri asia. Vielä eräs kommentti, koska nyt muistelen keskustelua, joka meillä oli Kypros-päätöksen jälkeen. Silloin herra Giegold kysyi monta kertaa, että kuka minkäkin päätöksen teki salissa euroryhmässä. Ja minä sanoin silloin, että se oli yhteinen päätös ja tehtiin yksimielisesti. Ja jos joku kollega parlamentissa on sanonut jotain muuta, niin kuin äsken juuri vihjasitte, niin sitten minä en ole ollut täysin rehellinen. Tämä oli yhteinen päätös, joka tehtiin yksimielisesti ja Kyproksen tulos ja Kyproksen ohjelma oli paljon tehokkaampi kuin Kreikan ohjelma, ja se johtui erilaista lähestymistavasta, joka meillä oli Kyproksen suhteen. Minua kritisoitiin siitä monta kertaa, mutta minä puolustan sitä vielä ja yhä uudelleen, ja siitä päättivät kaikki osallistuvat ministerit. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Anemans. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä tulee sellainen vaikutelma, herra Dashoblum, että olet hiukan epämääräinen poliittista näkymistä euroalueella. Nyt vielä tässä yritän jotakin saada irti tästä, kun ajatellaan tunnelmaa nyt, kun teille tulee seuraaja. Tämähän on varsin symbolista, niin teidän seuraajanne hänen pitäisi saada palkinto siis hänen portugalista politiikasta, jota on harjoittanut, mutta kuitenkin tämä on sosiaalisesta puolueesta he, oleva henkilö, joka päättäväisesti, jos haluaa nyt vähän tiivistää, hän haluaa hallitusinvestointeja ja haluaa lopettaa säästöpolitiikan, ja myös Die Welt-lehti Saksassa tällä viikolla sai asiakirjan komissiolta, jonka mukaan tietty eri maissa, jos ajatellaan kasvua vakautta Espanjassa, Italiassa ja Sloveniassa, niin kysyisin, jos haluan nyt kysyä teiltä, voisitteko olla samaa mieltä kanssani siitä, että teidän lähtönne on tavallaan symboli sille, että päästö, säästöpolitiikka loppuu ja nyt alkaa sellainen kausi, missä suitset irrotetaan. Ja jos ette ole samaa mieltä, niin miksi ette ole samaa mieltä? Thank you very much. Kiitoksia. Herra Anamus. Question, uh... Kysymyksestäni niin minä olen oikeastaan kovin tyytyväinen näistä kysymyksistä. Tämä on käydä mediassa mielenkiintoista keskustelua, missä Portugalin hallitus tukee finanssipolitiikkaa tai sitten joko hylkää sen. Ja mitä sitten tarkoittaisi ajatellen euroalueen tulevaisuutta? Ensinnäkin euroalueen strategia, euroryhmän strategia ei ole koskaan ollut säästöt, piste. Tämä on sitä retoriikkaa ja debatteja, joita käydään. Mutta strategia on aina ollut sellainen, että se koskee rakenteellisia uudistuksia, niin että taloudet tulevat kestävämmiksi tuottavuus paranee ja kilpailukyky paranee ja toiseksi tehdään työtä sitä kohti, että saadaan äh, kestävälle pohjalle julkinen talous tehdään ja työ on ollut todella asteittaista pikkuhiljaa etenevää, eikä vieläkään ole täysin lopussa useissakaan maissa, mitä tulee tähän, tasa, mm, tähän työhön. Joten strategia on aina ollut vähän erilaista, ei mitään yhden asian politiikkaa. Tämä on täys väärin käsitys, jos näin arvioidaan meidän tekemämme työtä. Sitten Portugalista. Pitkälti se on tehnyt erittäin tärkeää työtä finanssipoliittisessa mielessä. Ja tämä hetkinen hallitus ei ole poikennut tältä tieltä. Ja portugalilainen kollegamme on ollut varsin suorasanainen sen suhteen, että Portugalin jatkossakin pitää pysyä tällä tiellä, toisin sanoen pyrkiä kohti kestävää julkisen talouden tilaa. Joten jos kysymys on se, onko Portugalin uusi ministeri säästöpolitiikkaa vastaan, tämä on tällaista tyhjää keskustelua. Eihän euroryhmän strategia koskaan ole määritelty yksi yksiulotteisesti säästöillä, ei koskaan. Joten minun mielestäni meidän strategiamme ei tule perustavalla tavalla muuttumaan. Iso osa strategiasta tietenkin liittyy vahvasti vakaus- ja kasvusopimukseen ja muihin meidän keskinäisiin sopi- sopimuksiimme. Sitten toisaalta halutaan saada pankkisektori kuntoon, rahoitussektori kuntoon ja on pankeille omaa Euroopasta lainsäädäntöä, Joten puheenjohtajan muutos ei tarkoita sitä, että yhtäkkiä politiikka tulee muuttumaan. Tämä, tästä on päätetty jo meidän keskeisissämme sopimuksissa ja vieläkin ainakin euroryhmässä tullaan tekemään päätöksiä yksimielisyyden pohjalta. Thank you, Esther de Lange. Kiitoksia Esther de Lange. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tässä ensimmäisen kysymyskierroksen aikana on kuultu kiitoksia tai moitteita tai kaikkea mahdollista euroryhmän puheenjohtajalle. Lämpimiä kiitoksia on kuulunut sellaisilta ryhmiltä, jotka eivät välttämättä ole omasi, joten eurooppalaisella mittakaavalla tämä on suuri osoitus siitä, että olette onnistunut. Kuuntelin pankkiunionia koskevia kommenttejanne ja näitä kriisin ratkaisua huomioita sen suhteen, että olisi otettava opiksemme, kun rakennamme pankkiunionia. Kansalliset alku, lähtökohdat, kansalliset puitteet ovat hyvin eriävät Euroopan unionissa. Oletteko te sitä mieltä, että mikäli halutaan saattaa pankkiunionin kolmas pilari valmiiksi, niin pitäisi olla jonkin näköinen rakenne siten, että jätetään vastuu ja osa kokonaisbudjetista, mitä tulee 0,8 prosentista tulevasta edisistä yhdistettynä eurooppalaiseen rahastoon. Siten, että koska tilanteet ovat niin eriäviä, niin tarvitaan suurempia maksuosuuksia joltain jäsenvaltiolta. Tarvitaan vielä jonkinnäköisiä panostuksia kansalliselta tasolta, mikäli kriisi iskee. Ja toinen kysymys koskee sitä, että miten pankkiunionin paketti ja konkreettiset eh, toimet koskien järjestämättömiä lainoja ja muita olemassa olevia ongelmia, niin miten ne ratkaistaan, mitä tulee tähän ri- taakanjakoon riskien suhteen? Pervons saattaa minua syyttää siitä, että olen väitän, että kaikki riskin vähentämisongelmat on ratkaistu. Minä en väitä tätä. Mutta sen minä haluan sanoa, että kun aloitetaan tämä prosessi, niin eikö pitäisi puhua siitä, mitä riskivähentäminen tarkoittaa, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät ulottuvuudet koskien edistä ja mitkä ovat ne viitearvot, joita halutaan saavuttaa tällä tiellä. Tässä ei olla vielä oltu kovinkaan seikkaperäisiä, joten ihan totta puhakseni, mitä tulee järjestämättömiin lainoihin, niin tässä kyllä tiedot ovat rohkaisevia, mutta mitkä ovat uskottavat puitteet sille, että tulevan viiden vuoden aikana vähennetään järjestämättömiä lainoja siten, että ollaan enemmän linjassa kansainvälisten lukujen kanssa. Kiitos. Ähm. Eh, eh, Kiitoksia Rova Delange ja kiitän teitä teidän tuestanne myös, jota olette, jota olette osoittanut viime vuosina. Sitten erityisestä kysymyksestä ne niin ensinnäkin kriisiratkaisutapaukset. Ne ovat johtaneet erilaisiin reaktioihin. Jotkut ovat sanoneet, että nämä tapaukset osoittavat, että pankkiunioni on epäonnistunut. Toiset taas osoittavat, että tämä osoittaa sitä, että pankkiunioni toimii. Itse asiassa minusta tämä on kyllä osoittanut, että pankkiunioni toimii, mutta että vielä on joitakin äh, heikkoja kohtia, varaumia, joitakin asioita, joita emme ehkä ole tulleet vielä ajatelleeksi. Yksi asia, mistä olemme kyllä olleet tietoisia, että kansalliset maksukyvyttömyysjärjestelyt ovat hyvin erilaisia. Ja on, hy, tämä on hyvin monimutkaista johtuen monimutkaista juridista kysymyksistä, jotka liittyvät näihin maksukyvyttömyys kehyksiin ja mielestäni tähän asiaan pitää puuttua varmastikin ja ehkä aivan erityisesti kun käsitellään pankkeja. Jos olisi kovasti rohkea ja kunnianhimoinen. Silloin voitaisiin sanoa, että meidän pitäisi päästä eroon näistä erillisistä maksukyvyttömyyspuitteista ja ottaa eurooppalainen järjestely käyttöön. Tämä on todella iso operaatio, johon tulee valtavat juuri lailliset poliittiset vaikutukset. Mutta ehkä toinen lähestymistapa saattaisi olla, että aivan erityisesti ja kansallisten maksukyvyttömyysjärjestelmien lisäksi olisi yksi tapa lähestyä asiaa, olisi tällainen eurooppalainen standardi koskien pankkien maksukyvyttömyyttä ja tietenkin jollakin tavalla tarvittaisiin sitten harmonisaatiota meidän pitää miettiä suhteita maksukyvyttömyyden ja kriisinratkaisupuitteiden välillä, koska jos jotkut ovat todenneet, että meidän täytyy varmistaa se, että maksukyvyttömyydestä ei tule suosittuin reitti, koska se on helpompaa, kun itse asiassa tämän olisi pitänyt, joku jutun olisi pitänyt kuitenkin olla kriisinratkaisua. Tässä komissio on tehnyt työtä asiassa, mutta mielestäni tämä on hyvin tärkeä asia. Todellakin haluamme viedä loppuun pankkiunionin, mutta luoda myös pääomamarkkinaunionia pitää miettiä, kun ajatellaan rahoitussektoria, erityisesti pankkeja, voisimmeko niiden kohdalla ottaa käyttöön maksukyvyttömyyspuitteet Euroopan tasolla. No, ottaa tämän pois kansallisista puitteista ja luoda tällainen eurooppalainen järjestelmä. En ole varma, onko Rova Beres samaa mieltä, mutta hän nyökkäilee kuitenkin er, eri suuntiin. Kommentti ilman mikrofonia, mutta puheenjohtaja sanoi, että silloin meidän pitäisi olla tämä kompetenssi. Mutta tämä on erittäin tärkeää myös ajatellen ma- unionin pääomamarkkinaunionin toimintaa, koska koskaan ei pystytä sitä unionia luomaan, kun, on nämä, er- kun nämä erot ovat näin valtavia. Sitten mitä tarkoitamme riskin vähentämisellä? Hyvä asia pankkiunionin tiekartassa josta sovimme vuonna 16. Siinä on täsmennetty, mitä pitää tapahtua riskin vähentämisessä, riskin jakamisessa. Pahaa se oli siinä, että se ei ollut tarpeeksi tarkkaa, milloin olisimme tyytyväisiä ja milloin mennään sitten seuraavaan vaiheeseen. Ja nyt tätä sitten väärinkäytetään maissa, jotka eivät halua tehdä yhtikäs mitään riskin vähentämisen suhteen, ja maissa, jotka eivät halua tehdä yhtään mitään riskin jakamisen suhteen. Molemmat leirit sanovat, että nyt ei ole vielä oikea hetki tällä, he ovat jo tarpeeksi tehneet muutenkin. Joten seuraava vaihe, ja tähän johtopäätöksiin tulimme myös maanantaina euroryhmän kokouksessa, että seuraava vaihe erittäin hyvän asiakirjan perusteella, joka komissio pyynnöstämme laati, jossa käydään läpi työtä, jota tähän mennessä on tehty, ja se onkin muuten aika vaikuttavaa kun lukee tämän komission asiakirjan, niin nyt voimme täsmentää, mitä seuraavia vaiheita haluamme saavuttaa ja mikä laukaisee minkäkin. Sanominen on kuitenkin helpompaa kuin tekeminen, kun puhutaan edisestä, mutta jos ei halua edisiä, niin silloin pitää maksimoida sen, mitä pitää tehdä etukäteen. Tehän tiedätte, miten tämä kyllä toimii, mutta mielestäni meidän pitää vähän tuuppia toisiamme, että olisimme täsmällisempiä. Milloin olette tyytyväisiä, milloin olette valmiit seuraavaan vaiheeseen, koska muuten jäämme junnaamaan paikallemme. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Kiitos. On vaikea tunnistaa maita, jotka eivät halua tehdä mitään. Ehkä sitten voidaan keskustella tekemisen tasosta ja eri tasojen symmetriasta. Mutta tämä on tärkeä keskustelu ja me jatkamme. Kostas Mavridis. Thank you. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Vaikka haluaisinkin puhua edisistä, niin koska tämä on viimeinen kerta, kun Dieselblom on edessämme, niin minä haluaisin puhua mieluummin Kyproksen tilanteesta, koska tässä on mielestäni vielä eräs käsittelemättä jäänyt asia, joka olisi syytä selventää. Dieselblom, Minä toivotan teille kaikkea hyvää jatkoon. Mitä toi Kyproksen kriisiin, niin kuten te sanoitte, te sanoitte, että teillä on hyvä muisti tästä, ja minä haluaisin nyt muistuttaa joistain faktoista. Maaliskuu 2013. Veilin oli pakollinen pitkän valtiovarainministerien kokouksen jälkeen, euroryhmän valtiovarainministerien kokouksen jälkeen, niin tämä ensimmäinen Beilin ehdotus jossa oli myös tämä talletusvakuus. Sitten EKPn väliintulon jälkeen tämä virhe korjattiin siten, että ei ollut mitään veroa koskien näitä talletussuojia. Mielestäni tämä ongelma on siinä, että piti olla kaikkien pankkien bailin järjestely niin loppujen lopuksi järjestely olikin sellainen, että se keskittyi kahteen suurimpaan kyproslaisen pankkiin. Toinen suljettiin ja toisessa puolet hallituksista menettiin. Niin voitteko te kertoa meille, miten me aloitimme tällaisesta poikkileikkaavasta Beilin järjestelmästä ja sitten – päädyimmekin lopputilanteeseen, jossa tässä keskityttiin kahteen systeemisen pankkiin. Oletuksena oli horisontaalinen järjestelmä koskien 100 prosenttisesti suojattuja talletuksia. Ja nyt tässä vaiheessa, kun me puhumme, niin eurooppalainen ei voi Euroopan kansalainen kyproslainen niin ei voi avata tiliä vaikkapa Belgiassa. Kiitos Mavrides. Kiitos myös ystävällisistä sanoista koskien tulevaisuuttani. Niin te palaatte päätöksiin, joita tehtiin vuoden 2013 alussa. Ensinnäkin kaikki varmasti Ymmärrämme, että Kyproksen tilanne oli jatkunut aivan liian pitkään. Se jatkui yli vaalien ja Kyproksen ohjelman olisi ollut syytä alkaa huomattavasti aikaisemmin. Siinä vaiheessa, kun minä aloitin tehtävässäni niin helmikuussa 2013, oli täysin selvää, että nyt oli tartuttava härkää sarvista. Ensinnäkin tilanne olisi parempi, mikäli ohjelma olisi aloitettu aikaisemmin ja tilanteeseen olisi puututtu varhaisemmin. Muistatte oikein, että tällainen Beelin ratkaisu olisi täysin välttämätön aivan alusta lähtien. Mutta totta puhuakseni, Kyproksen hallitus ei halunnut tätä järjestelyä. Ja näin ollen päädyimme tähän ensimmäiseen kritisoituun järjestelyyn, jossa kumuloitaisiin nämä kaikkien pankkien talletukset ja sitten maksettaisiin vero, että pystyttäisiin pelastamaan tämä Kyproksen pankkijärjestelmä. Se oliko tämä perusteltua vai ei, niin silloin tämä suurin arvostelu liittyy siihen, että tätä talletussuojaa ei kunnioitettu. Mutta toisaalta jos katsoo Kyproksen finanssisektorin kokoa, niin pankkien hallin talletusten koko oli sellainen, että ei ollut mitään talletussuojaa siinä vaiheessa. Se oli fiktiivinen talletussuoja siinä vaiheessa. Ja arvostelu siitä, että me rapautimme tämän talletussuojan, niin sekin oli fiktiivinen, koska Kypros ei olisi koskaan voinut maksaa kaikkia niitä talletuksia, antaa vakuutta niistä, jotka siis Kyproksen pankissa olivat. Veilin järjestelmä oli sellainen, että Kyproksen hallitus ei sitä tukenut, joten löysimme toisenlaisen järjestelyn, nimittäin tämän maksun. Moni tuki tätä alusta lähtien. Näin minä tämän muistan. Ja Kyproksen hallitus hyväksyi toisen ehdotuksen. Kyllä, koska muuten emme olisi koskaan tätä päätöstä tehneet. On ymmärrettävä, että mikäli olisi ollut bail-out järjestely, pankkien pelastusoperaatio, siten että kaikki investoijat olisi turvattu, niin tämä olisi ajanut Kyproksen konkurssiin. Eli itse asiassa tässä tämä ohjelma on tuonut näitä Kyprokselle koituvia kuluja paljon pienemmiksi. Nyt tämä pelastusoperaation koko on 10 miljardia. Mikäli nämä suuret pankit, jotka osa on ajettu alas, osat on käynyt läpi järjestelymuutoksia, niin mikäli tämä bailout-järjestely olisi viety läpi, niin Kyproksen valtion velka olisi merkittävästi suurempi. Olen äärimmäisen onnellinen vielä tähän päivän asti, että me emme ryhtyneet tähän järjestelyyn Tällä järjestelyllä käsittelemme Kreikan ongelmaa ja se on koitunut äärimmäisen kalliiksi ja se on todella epävarma veronmaksajia kohtaan. Dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitoksia, kiitos puheenjohtaja Dijsselbloem, että olette tullut EKN ja toivotan teille myös menestystä jatkourallanne. Niin nyt olette tavallaan jäämässä eläkkeelle ainakin mitä tulee euroryhmään puheenjohtajuuteen ja tämä on sellainen hetki, jolloin voisi ottaa lasin punaviiniä tai ehkä kahvia ja miettiä, mitä tässä on tapahtunut kaikkea. Sitten pari kysymystä juuri, mitä on tässä ohi kulkenut. Ensinnäkin kun to- toteutetaan maakohtaisia suosituksia, paljon raportteja ja arvioita on tästä tehty, mutta varsin, liian, varsin usein maat unohtavat nämä suositukset. Miksi kysyn teiltä, miksi ei olisi vähän kurinalaisemmin pakottaa toteuttamaan näitä suosituksia ja mitä olette tässä mieltä finanssipoliittisesta sopimuksesta lainsäädännössä niin kuin sitä eilen esiteltiin komission toimesta. Sitten toinen kysymys liittyy toimielinrakenteeseen emussa. Ja tässä voimme nähdä, että kriisin jälkeen 2008 paljonkin muutoksia on tapahtunut euroalueella ja myös talous- ja rahaliitossa se on tullut vahvemmaksi. Te itsekin olette nähneet asioiden muuttuvan, mutta luotatteko tarpeeksi siihen, että nyt voitte sanoa, että jos tällainen uusi kriisi tulisi huomenna vaikka alkaisi, niin kriisi kestettäisiin nyt paljon paremmin. Ehm, eh, eh, Kiitoksia. Kiitän myös siitä, että haluatte myöntää, että kohta pääsen eläkkeelle. Tulen kohta kysymään tästä teiltä tarkemmin. Olen vielä kuitenkin liian nuori jäämään eläkkeelle. En tartu tähän tarjoukseen maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa on ollut varsin heikkoa ja silti tähän liittyy toinenkin totuus. totuus. Jos katsoo OECDn raporttia rakenteellisista uudistuksista, joita on toteutettu euroalueella, niin se onkin aika suur, mm, melkoista. Jotkut maat ovat tehneet erittäin paljon, toiset varsin vähän ja jotkut pak- pakkoon edessä ovat joutuneet näin tekemään tai ohjelman pakottamina joskus ovat joutuneet tekemään hyvin vaikeita rakenteellisia uudistuksia. Ja kiintoisaa kyllä, jos tarkastellaan koko euroaluetta, maat, joissa on korkein kasvu, ovat niitä maita, jotka tekivät vaikeat rakenteelliset sopeutukset viime vuosina. Irlanti tietenkin, Espanja, Portugali, Baltian maat, jopa Alankomaat väittäisin osoittaa nyt vahvaa kasvua, kun vaikeisiin toimiin ensin ryhdyttiin. Pitäisikö meidän sitten muuttaa tapaa täytäntöönpanossa tai tätä täytäntöönpanoa maakohtaisten suositusten kohdalla henkilökohtaisesti, jos katsoo kuinka paljon poliittista kamppailua meillä jo nyt on ollut, kun on täytäntöön pantu finanssipoliittisia puitteita. Voitte kuvitella, mikä sota jatkuu, jos komissio todella puuttuisi ja sanotaan, että nyt teidän täytyy sopeuttaa työmarkkinanne tai nyt teidän te- täytyy muuttaa eläkejärjestelmänne kes- kestäväksi. tässä on kyse todellakin siitä, että omistetaan pidetään omina näitä ohjelmia. Ja tämä näkyy myös komission ehdotuksessa. Komissio sanoi, että ehkä pitäisi olla enemmän tällä ottaa huomioon monivuotinen ja sopia kansallisten hallitusten kanssa tulevina kolmena vuotena, mitä aiotte tehdä, mikä teidän ohjelmanne on, mitä su- reformeja aiotte tehdä. Tämä tietysti aiheuttaa, että komissio voi sitten arvostella ja vaatia puuttumaan tuohon, että tuohon ohjelmaan, siis kolmen vuoden sopimus tästä asiasta vaikka, ja ehkä meidän pitäisi liittää tämä tarvittaessa jonkinlaiseen, jonkinlaisiin uudistuksiin tuen kohdalla. Komissiolla varmasti on ehdotus tästäkin, että tuetaan maita, jotka tekevät ponnisteluita uudistuksissa. Siis enemmän tällainen monivuotinen lähestymistapa, missä jäsenvaltiot ovat johtoroolissa, ne esittävät itse, mitä pitää tehdä ja mitä aikovat tehdä tulevan kolmen vuoden aikana, ja sen jälkeen jälkeen, kun vuoropuhelu on komission kanssa käyty, saavutetaan jonkinlainen sopimus tästä tulevasta kolmesta vuodesta. Se olisi ehkä arvokkaampaa toimintaa kuin tällä hetkellä joka vuosi komissio vain antaa maakohtaisen suosituksen sanoa, että näin pitää tehdä ja komissiot kertovat, että aiotaan kyllä tehdä jotakin ihan muuta. Joten kyse on siitä, että pitää näitä asioita itseään koskevina. Sitten jos tulee siis uusi kriisi, No ei vielä, koska kyse on tästä shokkien sietokyvystä. Miten, missä voimme kestää tällaisia shokkeja parhaiten? Jotkut jäsen, jollakin jäsenvaltiolla on vielä varsin vähän finanssipoliittista liikkumavaraa, jotta voivat reagoida taloudelliseen shokkiin kasvua tukevammalla finanssipolitiikalla joissakin maissa yksinkertaisesti. Se on aivan mahdotonta tai hyvin vaikeaa kuitenkin. Pankkimme tietenkin ovat nyt paljon paremmassa jamassa, mutta eivät kaikki vieläkään vielä, mutta sanoisin, että rahoitussektorilla on parempi shokkien sietokyky, enemmän puskureita, enemmän pääomaa terveemmät taseet, joten tässä asiassa mielestäni olemme parantaneet tilannetta. Sitten kotitaloudetkin vielä ovat varsin haavoittuvaisia. Kotitalouksien velkataakka on todella korkealla tasolla joissakin jäsenvaltioissa, ja jos taloudellinen shokki yhtäkkiä tulisi, niin se olisi valtava riski kyseisille talous, talouksille, jos kiinteistömarkkinat vaikka romahtaisivat, on kova, korkea velka ja kiinalainen, silloin kyllä joutuu vaikeuksiin, joten tämä kysymys kotitalouksien velasta on tärkeä sillä tulee olemaan, tulee olemaan hyvin tärkeää, että talousta kasvua on, ja nythän meillä on tätä periodia pitäisi voida pidentää, jotta voimme käyttää tätä ajankohtaa siihen, että vähennämme velkataakkaa, luomme puskureita, lisäämme finanssipuolista liikkumavaraa pankkien tasolla, kotitalouksien tasolla, hallitusten tasolla myös. Ja meidän täytyy tulla kestävämmäksi shokkien suhteen, mutta tämä on tällaista defensiivistä työtä. Sitten offensiivisempi puoli on se, että varmistetaan se, että kyseinen kasvu jatkaa. Ollaan kilpailukykyisiä, investoidaan koulutuspolitiikkaan, tuetaan ihmisiä työmarkkinoilla, varmistetaan, että innovaatiota löytyy Euroopasta ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on defensiivistä, pitää varmistaa, että on siis tämä shokin sietokyky, sitten tämä offensiivinen puoli, aktiivinen puoli muutetaan, muutetaan vahvemmiksi eri rintamilla. Thank you. Todellakin, kiitoksia. Perro Silva, Silva Pereira. President, vou fazer a pergunta em português. Um, a senhora Dieselblum, o Eurogrupo elegeu... Kiitoksia. Euroryhmä herra Dijsselblom on varinnut uuden puheenjohtajan Mario Centennon valinta on ollut erinomainen, erinomainen mm, uutinen euroryhmän tulevaisuudelle ja tietenkin myös Portugalille. Dijsselbloem teki aivan oikein korostaessaan huomattavia edistysaskelia, joita Portugal on tehnyt viimeisten vuosien aikana e, myöskin, koska e, teillä on erinomainen muistia. Varmasti muistatte, että vain vuosi sitten me keskustelimme sanktioista Portugalia vastaan, koska edeltävä hallitus oli eh, lisännyt vajetta. Eh, Portugalin halli, eh, talous on muuttunut, se kasvaa, julkinen vaje pienenee, Portugali on päässyt pois liiallisten alijäämien menettelystä ja euroryhmän puheenjohtajana on Portugalin valtiovarainministeri. Annetaan heidän sanoa, miten politiikka tulee muuttumaan tulevaisuudessa, mutta herra Dijsselblom, te tunnette euroryhmän paremmin kuin kukaan toinen. Minä halusin tietää, mitä mieltä olette tulevaisuudesta, kun ottaa huomioon se poliittinen ilmapiiri, joka äh, euroryhmässä on, äh, niin miten siellä voidaan käsitellä tätä talouden divergenssiä eri jäsenvaltioissa? Lisäksi voitaisiinko Euroopan unionin budjettia käyttää myös tämän divergenssin torjumiseen? Ja miten voidaan torjua makrotaloudellista epätasapainoa? kun, ne ovat esim, kun se osoittautuu esimerkiksi budjetti ylijäämänä. Nämä maat voisivat investoida enemmän kasvun edistämiseen, mutta välineet tämän tuloksen saavuttamiseen ovat heikkoja. Teidän Pitäisikö teidän mielestänne uudistetulla euroalueella olla vahvemmat välineet, jonka avulla voitaisiin taata, että ne maat, joilla on suurempi ylijäämä, tekevät sen, mitä niiden täytyy tehdä, jotta saadaan aikaan enemmän kasvua ja enemmän työllisyyttä euroalueella? Um, so, uh, thank you. Kiitoksia herra Silva Pereira, teidän kysymyksistänne. Te kommentoitte Portugalin edellistä hallitusta ja euroryhmän ja puheenjohtajana olen tehnyt läheistä yhteistyötä myös edellisen hallituksen kanssa ja kyllä meidän on arvostettava heitäkin. Hekin tekivät äh, hyvin tärkeää ja merkittävää työtä saadakseen Portugalin ulos kriisistä. Se ole reilua syyttää heitä. Minä Maria Luis de Perkin kanssa tein erittäin läheistä yhteistyötä. Hän oli erittäin hyvä valtiovarainministeri, hyvin arvostettu euroryhmässä. Kyllä, vielä on eroavaisuuksia euroalueen maiden taloudellisessa ja finanssipoliittisessa tilanteessa. Se on poliittisesti vaikeaa, mutta on myös vaikea saada aikaan samanlaisia toimia, jos olisimme kaikki syklin samassa vaiheessa, olisi helpompi suunnitella rahapolitiikkaa kaikille. Mutta finanssipolitiikasta liippumavaraa on niissä maissa, jotka ovat jo syklin huipulla täystyöllisyydessä ja sitten kysytään, pitäisikö niiden kuluttaa enemmän ja sitten kuumentaa talouttaan entisestään, ehkä sitten syntyy kuplia. Toisissa maissa taloutta voitaisiin auttaa julkisin menoin, julkisin investoinnin. Tämä on yksi avainaihe, mutta se vain osoittaa, että päävastuu tällaisen tasapainoisemman aseman aikaansaamiselle löytyy vieläkin kansalliselta tasolta. Hyvin usein sanon, että jäsenvaltiot ja kansalliset poliitikot liian usein syyttävät Eurooppaa ja euroa aluetta ongelmistaan ja liian usein odottavat, että heidän ongelmiensa ratkaisut tulevat Brysselistä. Enkä usko, että tämä on oikein. Mielestäni kumpikin tapa toimia väärin. Äh, suurin osa ongelmista jäsenvaltioista on syntynyt huonosta kansallista politiikasta ja suurin osa työstä ja ratkaisuista on äh, tehtävä ja löydettävä kansallisella tasolla tulevaisuudessa, kun reagoidaan haitallisiin tapahtumiin joissain jäsenvaltioissa, tarvitsemme vakautusvälineen sitä varten. Kuten sanoin aiemmin, mielestäni se voitaisiin suunnitella äh, välineeksi, jolla rahoitetaan maita, jotka ovat uudistuspolulla, ja olen sitä mieltä, että EVMllä voisi olla roolinsa siinä. Mutta keskustelu näistä välineistä niiden koosta, niiden mm, rakenteesta, kuka niitä valvoo, on vielä varsin varhaisessa vaiheessa ja on hyvin paljon erilaisia ajatuksia, emmekä ole lähelläkään eh, yhteistä näkemystä tästä aiheesta. Kiitoksia, Venä Langen. Ja dank. Niin, paljon kiitoksia, hyvä ministeri. Minä haluaisin kiittää teitä avoimesta ja reilusta tavastanne toimia ja pragmaattisesta tyylistänne. Äh, huolimatta naapurini ähm, kauniista sanoista epäilen, äh, voiko seuraajanne niin pian äh, astua saappaisiinne, koska minä olin Portugalissa panavaliokunnan tutkintamatkalla ja siellä hän oli hyvin pidättyväinen, vaikkei se olisi ollut tarpeen. No niin, sanoitte, että työllisyyden verottaminen oli esityslistalla. Me olemme täällä käsitelleet voittojen verottamista ja silloin on niin, että ensi viikolla äänestämme, että Irlanti, Luxemburg, Alankomaat ja Malta huolimatta ponnisteluistaan rajoittaa epäreilua verokilpailua ovat kansainvälisen mittapuun mukaan veroparatiiseja. Onko euroryhmä käsitellyt tätäkin asiaa vai pelkästään työnteon verottamista? Ja sitten toinen kysymys on toisenlainen. Amsterdamin yliopisto on todennut, että 23 prosenttia kaikista yritysinvestoinneista maailmanlaajuisesti kulkevat Alankomaiden kautta. Eli tämä patentointi- ja lisenssointijärjestelmä, joka Alankomailla on, on yksi syy sille, että yhden EKPn tutkimuksen mukaan, joka viime viikolla julkaistiin, euroalue jakautuu voittajiin ja häviäjiin. Yllättäen kyllä voittajien puolella ovat kaikki ne valtiot, joita tällä hetkellä pidetään veroparatiiseina. Ja häviäjien puolella ovat esimerkiksi Saksa, Espanja, Ranska, Kypros, Portugal, Italia ja Kreikka. Miten näette euroalueen tulevaisuuden, jos tämä kehityssuunta jatkuu ja mitä mieltä olette komission uusimmista ehdotuksista, että ei sovelleta Maastrichtin sopimuksen vaatimuksia jokaista maata kohden, vaan otetaan euro keskiarvo, joka voisi johtaa noin 200 miljardin euron lisävelkaantumiseen vuosittain. I don't re- rec- uh, Kiitoksia ystävällistä sanoistanne ja yhteistyöstä viime vuosina ja toivotan teille ja ryhmällenne myös paljon menestystä tässä verotuskysymyksessä. Anteeksi, niin Saksani on vähän, no niin, puhuimme verotuksesta, koska kun katsotaan makrotaloudellisia kysymyksiä, niin äh, veropaine työlle on hyvin korkea. Vain Irlannilla työn verotus on hyvin alhainen, mutta äh, mutta mm, äh, olette aivan oikeassa, on tietenkin linkki, jos haluamme todella lisätä suuryritysten tehokasta verotusta, me voisimme alentaa työn verotusta ja olen samaa mieltä tästä lähestymistavasta. Esitte monia kysymyksiä Alankomaista. Se asettaa minut vähän hankalaan tilanteeseen. En ole enää Alankomaiden valtiovarainministeri. Voisin kertoa teille, mikä uuden hallituksen, tiedän sen, te tiedätte sen, Äh, voisin kertoa teille, mikä uuden hallituksen lähestymistapa on, mutta ehkä minun ei pitäisi, koska minä en ole heidän äänitorvensa. Enkä ole edes ihan varma, pystyykö täysin selittämään, mitä he tekevät. Mutta se on minun puutteeni. Niin yleisesti olen yrittänyt olla mahdollisimman avoin tässä asiassa ja se, mitä olen tehnyt viimeisen viiden vuoden aikana – Amsterdamin yliopiston tutkimus osoittaa asian, jonka jo tiedämme, että monet kansainväliset yritykset myös hyödyntävät Hollannin verojärjestelmää ei, vain, ei niinkään sitä varten, että maksaisivat veroja Alankomaissa, vaan siirtääkseen voittonsa Alankomaiden kautta todellisiin veroparatiiseisiin kaukana trooppisilla alueilla. Ja heidän koko liiketoimintamallillaan ei todellakaan ole mitään tulevaisuutta. Se on minun näkemykseni. Me olemme edistyneet äh, riittävästi Alankomaissa viimeisen vuoden aikana. Olemmeko siis? Emme ole. Minulla on ollut vaikeita keskusteluja. Nyt olen hyvin avoin omassa koalitiossani viimeisen viiden vuoden aikana. Meillä on ollut vaikeita keskusteluja kansallisessa parlamentissa. Kansallinen parlamentti äh, usein ei halua siis enemmistö ei halua muuttaa Alankomaiden järjestelmää, mutta meidän täytyy tehdä jotain tulevaisuudessa, jos voisimme hyödyntää siitä syntyvän lisätulon vähentämällä työn verotusta, niin silloin voitamme kummallakin puolella. Se on reilumpaa, se parantaisi tapaa, jolla taloutemme toimii, se parantaisi ihmisten elintasoa. Mutta niin, mitä tähän nyt voi sanoa? Second question, uh, thank, you. Second question was on behalf of für uudet säännöt eurolle ja Italian vähemmän tiukka kohtelu ja tällaiset keskiverrot. Tämä oli Spiegelin ehdotus, ei komission ehdotus. Niin, minä vain kysyn hänen mielipidettään. No, I agree with you. Olen yhtä mieltä puheenjohtajan kanssa. Luin tämän paketin eilen, en lukenut tätä mainittua ehdotusta. Thank you. Hukbaye. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Blum. Minä haluaisin palata kahteen asiaan. Meidän on äänestettävä muutamasta asiasta. Olen esittelijä. Tässä on parannettava vielä tilannetta, vaikka uja kasvu onkin palannut euroalueelle, mutta tässä on kuitenkin makrotaloudelliset tosiasiat, jotka tarkoittavat sitä, että tässä on suuria eroavaisuuksia jopa maiden sisällä, ja näihin ristiriitoihin olisi puututtava. Juncker suunnitelma oli ensimmäinen tärkeä askel yksityiselle sektorille, mutta olisi tärkeää, että olisi myös julkiselle sektorille investointiohjelma. En minä tätä sano, vaan monet kansantaloustieteilijät ja suuret yksityisen sektorin yritykset vaan, ja tässä saadaan menettää tiettyjä valtteja, koska infrastruktuuri vanhenee ja investointeja ei ole riittävästi. Ja tämä synnyttää liikennettä, ongelmia raiteilla, energiaepävarmuutta. Bere sanoi, että tässä on saavutettava tasapaino, mutta tässä olisi nyt panostettava julkisiin investointeihin, koska ne eivät etene edes niissä maissa, joissa olisi varaa. Ja toinen asia koskee Saksan BKT. Että mikäli tilanne jatkuu, niin Saksan VKT on kaksi kertaa suurempi kuin lopun euroalueen. Ja tämä tulee vaikuttamaan euron arvoon ja tämä tulee olemaan Euroopan vienille myös ongelma. Joten mikä on euroryhmän kanta tähän ja mitä te tarjoatte ratkaisuksi tälle Saksan ylikapasiteetille. Sitten liittyen Langenin kysymyksen koskien veron kiertoa, hän kertoo minulle myöhemmin, niin että miksi on vaikea päästä näiden asioiden suhteen eteenpäin. Minä haluaisin, että te kerrotte minulle, tämä viimeinen kerta, kun olette täällä vastaamassa, niin minä en ymmärrä, miksi tietyt jäsenvaltiot eivät ole mustalla listalla koskien veronkiertoa. Jos katsoo Irlantia ja Applea, joka tuomittiin miljardien korvauksiin. Jos katsoo teidän maatanne tai omaa maatani, jossa Belfiuksen entinen Dexia-pankki, niin siellä tutkittiin eilen tehtiin tutkinta eilen ja lisäksi Luxemburgissa on näitä offshore-kytkentöjä. Näistä ei kuitenkaan puhuta halaistua sanaa, niin haluaisin kuulla teidän näkemyksen tähän liittyen. Toivotan teille lykkyä pyttyyn tulevaisuutta silmällä pitää niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisesti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Niin, jos käytetään makrotaloudellisia vertailuarvoja. Näin maat voivat tehdä yhdessä työtä ja yhdessä edetä rakenteellisissa kysymyksissä. Jotkut rakenteelliset kysymykset, joita meillä on, eivät, tai ongelmat eivät ole niinkään kovin erilaisia. Esimerkiksi kestävyys eläkejärjestelmässä järjestelmät voivat olla, eläkejärjestelmät järjestelmät voivat olla erilaisia, mutta kaikilla on oikeastaan ongelmia kestävyyskysymyksen kanssa, kun väestö e- ikääntyy eläköityy. Joten viitearvossa on kyse erityisesti tässä tapauksessa siitä, että kehitetään kriteerejä sille, miten mitataan kestävyyttä, parannammeko tätä, mitä tehdään parantaaksemme eläkejärjestelmän kestävyyttä keskiaikavälillä. Se ei kuvaa tai kerro tai sanele, miten pitäisi sopeuttaa jäsenvaltioissa eläkejärjestelmiä. Tämä onkin oikeastaan kiinnostava tapa mennä eteenpäin tunnustaa kunnioittaa kansallista suvereniteettia näissä näillä sektoreilla, mutta silti painostetaan toisiamme, jotta me kaikki rinnakkain yrittäisimme puuttua näihin kysymyksiin. Me olemme talous- ja rahaliitossa tällaista tartuntaa tapahtuu, jos makrotaloudellisiin ongelmiin ei ajoissa puututa. Sitten toinen kysymys, josta puhuitte, in, sijoitusten tarve, investointien tarve julkisella sektorilla. Tämä liittyy todellakin finanssipoliittiseen liikkumavaraan. Finanssipoliittinen liikkumavara on jakaantunut epätasaisesti jäsenvaltioiden kesken. Minä toivoisin, että tämä on väliaikainen ongelma, joka johtuu hiljaisesta menneisyydestä. Sitten asteittain voimme pikkuhiljaa päästä paljon, taso, paljon tasapainoisempaan tilanteeseen, mutta tässäkin minä nimittäin muistan silloin, kun Saksa oli Euroopan sairasmies ja kun Saksa teki huomattavia, varsin syvälle meneviä muutoksia työmarkkinoilla ja tulopoliittisesti, tulopolitiikassa – ja sitten mm-hmm. viimeisen vuoden, viimeisen kymmenen vuoden ovat saaneet tästä valtaansa kilpailuedun saksalaisille, joten olisin hyvin varovainen, sanoisin saksalaisille, että eivät nämä asiat kestää ikuisia, pitää etsiä tuottavuutta, kilpailukykyä sitten aina muualta. Ja sitten muiden maiden kohdalla tämä on tärkeä läksy opittavaksi, pitää jatkaa olla ketterä ja ylläpitää talouden hyvää kuntoa. Minulla ei ole mitään taikasavaa, en voi saada tehdä rahaa Saksan budjetista ja sitten sitä käytettäisiin Italiassa. Enkä usko, että näin tulee tapahtumaan jatkossakaan, minkä kyllä tiedämme, mutta tämän jo sanoin. Me tarvitsemme sitten, kun olemme ratkaiset kaikki nämä kriisin vanhat perintökysymykset ja ongelmat, jotta voidaan auttaa maita tulevaisuuden shokkien kohdalla. Se on sitten ihan oma lähestymistapansa. Vielä lopuksi mustista listoista. Minun ei todellakaan pitäisi tästä, tätä kommentoida. Sitä keskusteltiin Ecofinissa tiistaina, mutta en enää kuulu ECOFINin, joten minkä maiden pitäisi kuulua tällä listalla tai ei, niin teidän pitää todellakin keskustella Viron puheenjohtajavaltion kanssa tästä asiasta. Um, Kiitoksia oikein paljon. Tämä on ollut erittäin hyvä näkemysten vaihto ja kaikki kollegat ovat kiittäneet teitä. Tämä on ollut erittäin hyvä ja erittäin myönteistä. Arvostin kovasti, miten briljantilla ja tiukalla tavalla kerroitte näkemyksenne, puolustitte näkemyksiänne, yhdistitte asioita yleisiin sen vakaumukseenne – hyvin briljantilta tavalla te myöskin lisäsitte tähän, siihen lisää, lisääntyi tämän, tämän, tuli tänään lisäksi tällainen vähän pohdiskelevampi tyyli, katsoitte mitä on tehty, hyvää menneisyydessä, missä Eurooppa on tehnyt virheitä. Se teki tästä keskustelusta erityisen ja sitä suuremmalla syyllä arvostamme teidän työtänne Eh, sitä työtä, jota olette tehnyt viime vuosien aikana. Toivotamme teille kaikkea hyvää, Jerome. Hyvät kollegat, pyydän meidän jatkettavaa työtämme. Anteeksi nyt vain kollegat. Meidän on nyt jatkettava työtä. Menemme kohtaan neljä esityslistallamme muistaakseni, niin kyllä. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus, esittelijä Sander Luunes, tarkistusten käsittely. Meillä on 392 tarkistusta. Esittelijä, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman, and you counted... Kiitoksia puheenjohtaja, laskitte hyvin. Lähes 400 tarkistusta on tehty. Haluan kiittää kollegoja heidän kiinnostuksesta. Nämä olemme tehneet kovasti työtä tarkastusten parissa ja nyt kun laadimme kompromisseja, ja kun tarkastelen, että tarkistuksen sopivat pitkälti yhteen täällä käytyjen keskustelujen kanssa 9. marraskuuta, ehkä lyhyesti kommentoisin tarkistuksia. Panin merkille, että huomattava määrä niistä oli yhteisesti allekirjoitettu herrat Schnüber ja Delvo tekijöinä ne, jotka ovat sitä mieltä, että suuri koalitio on kuollut sen jälkeen, kun Tajani tuli virkaan, niin ei ole. Mutta vakavissaan nämä antavat myös sellaisen tunteen, minkälainen tunnelma täällä vallitsee. Ja näin on helpompi löytää laajoja kompromisseja useistakin eri asioista, mutta tämä oli vain hauska panna merkille. Sitten näissä muissa tarkistuksissa Muista, muista tarkistuksista siellä vi, heijastellaan oikeastaan poliittisia linjoja, kansallisia linjoja eikä poliittisia linjoja. Sitten joissakin muissa taas käsitellään hiukan enemmän pankkisektorin näkemyksiä. Tästäkin siis on tehty ehdotuksia. Sitten lukuiset tarkistukset vain poistavat kokonaisia kappaleita. Ainahan on hyvä olla jämäkkä ja tiivis, joten tartun tilaisuukseen näiden poistojen kohdalla, jotka tarkastelemme, voimmeko lyhentää mietintöä, vaikkakin kokemus osoittaa, että tämä ei suinkaan ole aina ihan helppoa työtä. Suuri enemmistö tarkistuksista on rakentavassa hengessä laadittu ja todella hyödyttävät työtä. Me haluaisin tarttua vielä tilaisuuteen ja keskustella hiukan omista, puhua hiukan omista tarkistuksista, niin, niin kuin sanon 9. marraskuuta päättiin laatia tällaisen neutraalin mietinnön ja sitten itse tekisin jatke, jat, jatkossa tarkistuksia, niitä on noin kymmenkunta. Haluaisin, että niistä myös keskustellaan. Ensinnäkin mainitsen sellaisen, että riskit tietyissä kansallisissa pankkijärjestelmissä ovat vieläkin liian vähän käsiteltyjä. Jaan huoleni myös Banco Popular tapauksesta ja Italian pankista haluaisin hiukan tarkistuksia avoimuudesta. Tässä näihin viitataan muissakin tarkistuksissa. Sitten ehdotan sitä, että viitattaisiin EKPn äh, luonnosehdotukseen koskien sen, sen mm, ennakoivaa viestintää. Haluaisin tässä korostaa valiokunnan yhteydessä, että jaan täysin huolet, jotka on ilmaistu tässä EKPn lausunnossa. Tämän pitää tulla selväksi tämän keskustelun alusta lähtien. Edelleen puutun tarpeeseen käsitellä riskikeskittymiä, mitä tulee erityisesti valtion joukkolainoihin, koska nämä riskit liittyvät myös valtion velkakysymykseen. Ja sitten vielä muita aiheita, joita käsittelen pääoma- ja likviditeettikysymykset, ECR-asetusta, herkkä kysymys myös. Sitten lisäsin joitakin ajatuksia valtion tuista ja niin edelleen, ja niin edelleen. Kaikki nämä ajatukset tietenkin ovat asioita, joista olemme keskustelemme avoimesti varjoesittelyiden kokouksessa ja ensi tiistaina Strasbourgissa on ensimmäinen varjoesittelyiden kokous. Ehkä olette huomanneet, että minä itse en ole tehnyt mitään tarkistuksia kolmannesta pilarista, koska rehellisesti uskon, että meidän pitää tässä kunnioittaa Esterin tekemää työtä. Hänhän on edisesittelijä ja tämä on jo tarpeeksi vaikea sinällään hänelle, joten pitäisi keskittyä nyt tähän asiaan. Sitten mitä tulee aikatauluun, teemme kovasti työtä, rehellisesti sanottuna, jotta saisimme kompromissitarkistukset aikaan ja pyrimme lähettämään ne mahdollisimman nopeasti varjoesittelijöille tietäen varsin hyvin, että ensimmäinen varjoesittelijän kokous todellakin on ensi tiistaina. Kiitos. Thank you very much. I have to say... Kiitos oikein paljon. Minun sanottavaa, että arvostan myös tätä tiukkaa aikatauluanne. Me tiedämme myös edeltävältä vuodelta, että tämä on indikatiivinen. Jos tarvitset enemmän aikaa, ei. Meidän välttämättä ei ole äänestettävä 24. tammikuuta, ihan vain antaakseni teille vähän äh, joustoa. Some amendments co-signed. Uh, Jotkut tarkistukset, jotka on allekirjoitettu yhdessä saattavat auttaa meitä lähestymään kompromissitarkistuksia. Täytyy tietenkin ottaa kaikki tarkistukset huomioon, niitä on paljon. Kiitoksia siitä, mitä sanoitte ja hyvin rakentavasta tavasta toimia. Nyt aloitamme varjoesittelijöistä. Danuta Hubnerin puolesta Brian Hayes. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ja kiitos paljon Lunes tästä luonnoksesta. Minä olen ollut mukana, äh, Danuta on ollut mukana allekirjoittamassa näitä tarkistuksia ja minä puhun nyt hänen puolestaan, koska hän ei päässyt paikalle. Hän on innolla, tähän hän pääsee työstämään asiakirja eteenpäin. Tässä on muutamia tärkeitä periaatteita näissä tarkistuksissa, joita me olemme antaneet äh, eteenpäin, niin tässä ei haluta mitään liian määrääviä kohtia liittyen valmisteilla oleviin lainsäädäntöasiakirjoihin. Tämä ehdotus on ollut pöydällä kaksi vuotta ja tässä komissio on pyrkinyt aloittamaan neuvottelut uudelleen. Pankkiunionia käsitellään ensi viikolla. Tässä on pankkiunioni koskevat lainsäädäntötekstit herkässä vaiheessa ja on tärkeää, että tässä ei ennalta määrätä muualla tehtävää työtä. Siksi Hubner ehdottaa, että osia mietinnöstä poistetaan 32 6, jotka käsittelevät vakavaraisuusdirektiiviä. Ja lisäksi tässä on pankki insolvenssia käsittelevä asia, joka oli syytä poistaa. Toinen tärkeä periaate, mikä meillä on, on se, että ei nimetä ja häpäistä yksittäisiä laitoksia. Näin sovimme mietinnössä viime vuonna. Ja me olemme sitä mieltä, että tämän tulisi päteä muihinkin mietintöihin. Näissä tarkistuksissa olemme pyrkineet tästä nimeämisestä siirtymään syrjään. Sitten maininta muutamasta erityisestä tarkistuksesta. Me olemme sitä mieltä, että sellaiset palvelut, jotka ovat EKPn pankkivalvonnan ja pankkipalvelujen välillä jaetut, niin se ei ole ongelma. Tiedonvaihto EKPn pankkivalvonnan ja kriisiratkaisumekanismin ja muiden valvojien välillä ei ole ongelmallista. Öö, pilari, ensimmäisen pilarin ja toisen pilarin välisten päätösten eriyttäminen on asia, jonka olemme nostaneet esiin. Me myös nostimme järjestämättömät lainat. On, se on pankkien ja jäsenvaltioiden vastuu pääasiallisesti, mutta neuvosto ja komissio ovat aloittaneet tämän asian käsittelemisen myös. Lienee yksinkertaista sanoa, että toimia tarvitaan kaikilla eri tasoilla. On tärkeää, että pääomituksia ei tehdä kautta linjan, ja mitä tulee Basel kolmen lopun saattamiseen ja miten tässä onnistutaan, niin on tärkeää vakuudelliset äh, valtion joukkolainat eivät välttämättä ole tähän lopullinen ratkaisu. Ja on mietittävä, että tässä ei ennalta määrit, käsitellä pankkiunionia koskevia sopimuksia ja toisaalta on myös valmistauduttava pankkien kohdalla Brexitin mukana tuomaan Tomin muutoksiin. On tärkeää, että äh, pankkia koskevat insolvenssimenettelyt on yhdenmukaistettu näitä saattaa olla paljonkin, ja koska näissä äh, äskettäisissä esimerkkeissä on nähty, että mikäli tässä ei yhdenmukaisteta näitä menettelyjä, niin tässä ei toimita yhdenvertaisella pelikentällä. Lisäksi on tärkeää, että on selkeät säännöt liittyen valtion apuihin koskien pankkien konkurssimenettelyyn. Tässä on siirtymävaihe ja tämä olisi hyvä nostaa esiin mietinnössä. Ja Danuta on pohdiskellut myös tämän vakavaraisuussopimuksen mukaan ottamista EU-lainsäädäntöön. Tämä on Danutalle tärkeä asia. Me olemme pyrkineet käsittelemään yhteisen varatamis, yhteistä varatamisjärjestelyä ja tähän ollaan sitouduttu ja ne ohjeet, joita on päätetty koskien sen perustamista, niin ovat myöskin selkeät, joten tämä työ on aloitettava heti kun mahdollista. Ja Danota odottaa innolla varjoesittelijöiden kokous, kokouksen alkamista, jotka alkavat siis ensi viikolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja oli kuulla, mitä finanssipoliittinen sopimus liittyy pankkiunioniin mietintöön, mutta minä luen tuon tarkistuksen sitten. Mäli Delvaux. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin mainita, että tietenkin on tarkistuksia, jotka Danuta Hybner ja minä olemme allekirjoittaneet. Me halusimme olla avuliaita, halusimme auttaa esittelijää, koska perustimme yhteistyön niin vaikeisiin keskusteluun, jota meillä oli viime vuonna pankkiunionin vuosikertomuksesta. Ja olimme sitä mieltä, että oli joitakin asioita, joista pääsimme periaatteessa yhteisymmärrykseen viime vuonna. Voisimme jatkaa tätä menettelyä, joten ensimmäinen oli se, että ei ennakoida päätöksiä käynnissä olevista asioista, koska kollegat vastaavat näistä asioista, joten ehdotimme, että poistetaan viittaukset näihin kysymyksiin. Sitten toinen oli, että haluamme seurantaa, joka on johdonmukaisen kanssa, mitä viime vuonna sanottiin, ja tietenkin näemme, että jotkut asiat pysyvät samoina, koska tarpeeksi edistystä pankkiunionin luomisessa ei ole tapahtunut, jos olemme löytäneet monimutkaisen sanamuodon viime vuonna kompromissin asiasta. Halusimme palauttaa sen tähän. Ja sitten meillä oli periaate nimeämisestä. Tämä liittyi selvitystapauksiin, pankkien selvitystapauksiin tilaan ja meidän on katsottava yleisemmin, että mitä ongelmia on, e, eikä niinkään välttämättä sormella osoittaa tiettyjä pankkeja. Tässä olivat ne kolme periaatetta, joiden pohjalta allekirjoitimme nämä tarkistukset, mutta varmaan huomasitte, että me ole kaikesta samaa mieltä, joten on muita tarkistuksia, jotka ehkä saattavat olla ongelma, koska minä ajattelin, kuten viimeksikin sanoin, että teidän alustuksenne oli liian pessimistinen tai negatiivinen ja että on vähän myönteisiäkin elementtejä, koska pankkiunionissa on tapahtunut edistystä. Ja sitten valvonnasta tein useampia tarkastuksia, koska tämä on ainoa kerta, kun Euroopan parlamentti voi katsoa, mitä oikeastaan tarkkaan ottaen tapahtuu toimielinten sisällä, eli äh, hallinnossa, äh, käytännöllisemmissä kysymyksissä, jotka ovat tärkeitä, jos haluamme varmistaa seurannan. Minä ähm, todella pidän kiinni fintechistä, se on tulevaisuuden haaste. Makrotaloudelliset välineet eivät ole riittäviä me emme näe minkäänlaista edistystä makrotaloudellisessa valvonnassa. Ja sitten järjestämättömät lainat. Äh, todella vaadin, että tämä on jäsenvaltioiden vastuu tietenkin, mutta äh, myös Euroopassa on tehtävä jotain. Ja minä hyödynnän tätä tarkistusta myös voidakseni yleisesti kommentoida hyvää lainsäädäntöä tai parempaa lainsäädäntöä, mutta hyväkin lainsäädäntö riittäisi niin, että voimme, täytämme avoimuuden vaatimukset, että on konsultointia, vaikutusanalyysiä rahoitusalalla, mutta myös kolmannen tason lainsäädännössä. Tämä olisi tärkeä vinkki säätelijälle. Mutta tämän sanottua, niin toivon, että voimme olla avuksi ja että saamme erittäin hyvän mietinnön aikaa. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Thierry Connuyer. Ei. Hyvä. Sitten Aldesta ketään. Sitten edustaja Viekas. Bom dia. Vou falar em português, como é usual. Hyvää huomenta. Niin tämä vuosikertomus pankkiunionista aina tarkoittaa sitä, että pitää muistaa tavoitteet, jotka asetettiin pankkiunionissa. Tässä äh, käytetään julkisia resursseja, Sitten pyritään tarttumaan tähän liian suurien pankkien ongelmaan, jos ne ovat näitä liian suuria kaatuakseen. Ja tältä kannalta katsottuna mielestäni nyt ollaan menossa taaksepäin. Ainakin Portugalissa olemme nähneet, että on käytetty omia varoja ja näin pyritään pelastamaan velkoja, joilla on rahoitettu pankin pääomittamista. Toisaalta me voimme nähdä myös keskittymistä, jonka kautta rahoitussektori on tavallaan keskittyneempi. Tähän liittyy varsin legitiimejä ongelmia ja epäilyksen aiheita. Esimerkiksi onko meillä poliittista voimaa saada aikaan uudistuksia, joita me tarvitsemme, milloin on sellainen vaikutelma, että rahoitusalan lop- baajat, jotka puolustavat rahoitussektorin etuja, niin tätä painostusta kyllä on. On kaikenlaisia manövereitä, joiden avulla pyritään minimoimaan tai perumaan tai neutralisoimaan lainsäädännön vaikutusta. Teoreettisesti tällä olisi kuitenkin merkitystä, mutta sitä käytäntöä ei ollenkaan vastaa sitä, mikä olisi toivottavaa. Minä uskon, että tähän li- tässä Banco Popular-tapaus tulee esiin. Se on osoittanut, kuinka heikko rakenne on, miten valvonta on epäonnistunut, miksi tarvitaan. Siis on puuttunut myös resursseja. Me valvonta on epäonnistunut joissakin laitoksissa. Ja sitten nämä niin sanotut big, big four, nämä neljä suurta yritystä, nämä konsultointifirmat, jotka ovat peitelleet pankkien taseiden toisen tilan, hehän tässä tavallaan myös valvovat sitä, mitä pankeissa tapahtuu. Ja tämä perustuu heidän omiin päätöksiinsä Ja tätä kautta voidaan arvioida kielteisellä tavalla, miten pankkiunioni on toiminut viime vuotena. Ja tämä vahvistaa meidän asem, kantaamme tässä asiassa meille kaikkein ilmeisen ratkaisu oli, että meillä olisi julkinen pankkisektori, joka todellakin palvelisi Euroopan kansalaisia ja taloutta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten vihreistä. Ai, ette haluakaan puhua. EFDDstä Marko Valli, ei. Barbara Kappel, No haluaako joku muu puheenvuoroa? Hyvä. Esittele. Äh, many thanks. Kiitos paljon varjoesittelijöille. Sisällön suhteen odotan innolla tuottavia keskusteluja varjoesittelijöiden kokouksessamme tiistaina, että saadaan kompromissitarkistukset mahdollisimman nopeasti ajoituksesta. Kiitos puheenjohtaja avoimuudestanne aikataulutuksen suhteen. Me teemme kaikkemme, että ehdotettu aikataulu pitää. Olemme vakuuttuneita, että kiitos erinomaisen henkilökuntamme ESER asiantuntijat varsinkin, niin me saamme tässä kyllä tulosta aikaiseksi. unionin suhteen niin minulla on sama kommentti kuin puheenjohtajalla, mutta mutta jos te antaisitte tämän luovuuden ottaa vallan, niin en usko, että pääsisimme lähelle kompromissia. Mitä tulee SETDn nimeämiseen ja häpäisemiseen, niin no, tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa. Mikäli tämä otettaisiin kaikissa mietinnöissä Ekonissa yleiseksi lähestymistavaksi, niin kyllä tämä olisi mielenkiintoista työskentelemme tämän kilpailuasian suhteen vain yhden asian mainitakseni. Sitten kyberturvallisuuden suhteen, niin tämä on kyllä hyvä ehdotus SD-ryhmältä. Työskentelen kompromissi tarkistusta, jotta tämä saadaan otettua huomioon uusien asioiden mukana tämmöinen mietintöön on erittäin tervetullut ja mielenkiintoinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Aikataulu on seuraava. Kuten me tiedämme, äänestämme 23. tammikuuta indikatiivista sitten keskustelu. Seuraamme tässä neuvotteluiden suosituksia. Kiitän teitä kaikkia. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Rajat ylittäviä järjestelyjä koskeva pakollinen automaattinen tietojen vaihto verotuksen alalla. Esittelijä Emmanuel Morel, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja turha muistuttaa tässä yhteydessä, että veroskandaaleja on viime vuosina todella ollut runsaasti ja nyt on toista toistuneet ja ihan legitiimisti on sellainen vaikutelma, että todella rankaisemattomuus vallitsee rikkaampien, vauraampien henkilöiden ja yritysten kohdalla, jotka onnistuvat käyttämällä mekanismeja, jotka usein ovat lain rajavaiheella, kiertämään verotusta ja välttelemään verojen maksuja. Parlamentti tässä asiassa ihan totta on aina ollut tiukkana, koska nämä asiat, jotka ovat seuranneet toisiaan, niin lähes yksimielisesti olemme pyytäneet avoimuutta, täyttä avoimuutta, verotuslausekkeita kauppasopimuksiin, välikäsien vastuullistamista ja vastuullisuutta. Ja näissä puitteissa tämä CCCTV-ehdotuskin tulee, ja tämä on yksi kaikkein mielenkiintoisimmista keinoista välttää tällainen haitallinen verotuksen toiminta, koska tämä tässä puututaan aggressiivisen verosuunnittelun välikäsiin, näihin välimiehiin tavallaan, koska pitää myöntää, että on, todellinen teollisuus olemassa, jolla pyritään optimoimaan veron välttely. On monista neuvonantoa, juristi, lakitoimistoja ja jotkut rakenneet, jotkut pystyvät pyrkivät vain välttämään veroja. Tämä on nähty näissä eri skandaaleissa Paradise ja Panama paperitapauksissa ja Fonseca, Mossakat ja muut, jotka osoittavat, kuinka laista ongelmasta on kysymys. Tämä CCCTV-direktiivi käsittelee myös näitä verorakennelmia ja kanssa mahdollisuuksia toimia. Sitten yksi kriteeri on ilmoittaminen viranomaisille ja näitä, tätä tietoa pitää sitten jakaa jäsenvaltioiden kesken automaattisesti. Tästä on kyse. Joten tämä pitkälti vastaa Euroopan parlamentin odotuksia meidän valiokunnassamme täällä ja samoin erityisiä veroskandaalivaliokuntia, joihin olemme osallistuneet myös aktiivisesti. Voimme varmasti suhtautua varsin myönteisesti tähän aloitteeseen. Sitten on joitakin parannuksia, joita ehdottaisin esittelijänä ja tulemme keskustelemaan tästä varjoistelijan kanssa parannukset, jotka juuri vastaavat toiveisiin, joita, me, joita olemme jatkuvasti ilmaiset parlamentissa verokysymyksissä. Ensimmäinen muutos, jota ehdottaisin, on vähäinen, mutta mielestäni kuitenkin tärkeä. Se seikka, että jos on jonkun trustin todellinen omistaja, se pitäisi ottaa tähän mukaan. Euroopan parlamentin veropolitiikan mukaisesti pyytäisin myös, kun noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, että sanktiot, joita asetetaan välikäsille, jotka eivät alistu raportoinnille tai jotka ovat äh, harjoitteluttaista toimintaa, niin annetaan rahoituksellisia sanktioita, jotka ovat tehokkaita, koska mielestäni pitää saada noudattamaan vero-oikeutta niin kuin muutakin oikeutta. Joten tällainen valkokaulusrikollisuus ei saa hyötyä mistään erityiskohtelusta. Ja sitten me pyydämme joka vuosi mietinnössämme kilpailupolitiikasta, että komissio nopeuttaa valtion tuki toimintansa ja sen täytyy, sen täytyy tätä varten saada täsmällistä tietoa, tietoa, jota löytyy myös näitä haitallisista verojärjestelyistä. Siksi on aivan välttämätöntä, että näitä tietoja saadaan ja noudatetaan tiukkaa luottamuksellista tietenkin, ja nyt ehdottaisin, että lisättäisiin tämä kohta tähän mukaan. Sitten vielä yksi herkempi kysymys, mutta tästäkin pitää keskustella. Tällä hetkellä direktiivi ei kata muuta kuin tulevat kansainväliset verojärjestelyt ja mielestäni tekisimme virheen, jos rajoittuisimme tuleviin järjestelyihin, koska monet monikansalliset yritykset, monet trustit, jotka ovat yksityisomituksessa, käyttävät näitä verorakennelmia, joita välikertot ovat heille laatineet ja myyneet viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten, ja kun ajatellaan äh, on tärkeää, että verovelvolliset tämän tuntevat, koska mitä vanhempia järjestelmä nämä ovat, sitä enemmän on mahdollisuuksia siitä, että petoksia tapahtuu, koska viime vuonnahan verolainsäädäntö on tehostettu siis jatkuvasti siirretään julkisia varoja tällä tavalla. Ei pidä keskittyä vain tuleviin virtoihin, tarttua myös tähän verosuunnittelukantaan, aggressiiviseen kantaan, jota on jo olemassa. Ja tämän takia minä ehdottaisin, että muutettaisiin näitä päivämääriä äh, tässä pääperiaatteita toiminnassamme. Julkinen mielipide odottaa paljon meiltä, tähän jo viittasin äsken, Ensinnäkin pitää toimettujen tiukemmin Euroopassa, sitten pitää puuttua näihin vero, tai voittoihin, tai ei sitten rangaista vastuullisia ja veron kierrossa, veron välttelyssä ja jos on syyllistytty aggressiivisen verosuunnitteluun ja niin sitten saada aikaan, niin kuin haluamme, tehokkaan samanlaisen verotuksen kansalaisten välillä. He tarvitsevat verotuksesta tasa-arvoa. Tämän pitää olla tulla to- todellisuudeksi ja nythän se ei vielä ole näin. Group, eh, Fulvio Martuscello. Grazie. Kiitoksia Fulvio Martuscello. Kiitoksia, hyvät kollegat. Tämä on tärkeä asiakirja, jonka tarkoituksena on lisätä valvontaa ja välttää, vähentää veronkiertoa parantamalla tiedon välitystä, tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Kiitän kollegaa tekstistä on useita asioita, joista voin olla samaa mieltä, on mielenkiintoista käsitellä niitä. Varjosteiden kokouksessa on muutamia muita, jotka haluaisin nostaa esiin tänään. Tarkistus 1 ja 20 mm, seuraavat linjaa, jota EPP ei voi tukea, jossa äm, tasa-arvo yhdistetään erilaisiin vero, äm, veroasteeseen, jotka ovat erilaisia. Tarkistus kolme. Tämä periaate pitäisi kääntää ympäri. Sitten on tämä kohta, joka liittyy tarkistukseen seitsemän soveltamisalaan. Sitä on katsottava vähän tarkemmin. Ja tästä varmasti keskustelemme varjoesittelijän kokouksessa. Myöskin tämä 14 vuoden taantuvuus takautuvuus on asia, josta on keskusteltava. Sitten tarkistus 12. Me olemme sitä mieltä, että pitäisi pitää kiinni alkuperäisestä tekstistä, kun on kyse ammattisalaisuudesta tai kaupallisista tiedoista. Me haluamme saada aikaan paremman valvontajärjestelmän ja teemme yhteistyötä, jotta voisimme saada aikaan vielä toimivamman menettelyn. Ähm. Kiitos. Pirkko Ruohonen Lerner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos puheenvuoroista, joita nyt olemme saaneet kuulla tässä aamulla. DAX 6 on kunnianhimoinen esitys. Aggressiiviset verosuunnittelijat löytävät porsaanreikiä nopeammin kuin lainsäätäjä ehtii niitä tukkia. Valitettavasti näin on käynyt ja käy tulevaisuudessakin. Esitys velvoittaisi välittäjät, kuten veroneuvojat, kirjanpitäjät, pankit ja lakimiehet, ilmoittamaan veroviranomaisille heti, kun ne huomaavat mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelujärjestelmän rakentamisen olevan tekeillä. Koska tieto jaetaan jäsenvaltioiden kesken lyhyellä viiveellä, voivat muiden jäsenvaltioiden veroviranomaiset havahtua mahdollisiin puutteisiin jopa kuluvan verovuoden aikana. Komission valmistelijoiden mukaan, jos DAC 6 uudistus olisi ollut voimassa, Applen kaltainen nollaverojärjestely olisi paljastunut voimassa ollessaan. Valmistelijat olettavat paljastumisen vaikuttavan ehkäisevästi veronkiertoon, koska yritykset pelkäävät maineensa puolesta. Arveluttavaa on, miten varmistetaan ehkäisevän vaikutuksen toteutuminen jos tietoja ei julkisteta, vaan välitetään automaattisesti vain veroviranomaisten välillä. Jos lisäksi veroviranomaisten toiminnasta tai toimimattomuudesta ei voi päätellä, täyttyvätkö epäilyttävät veronkierron tunnusmerkit vai ei, miten sillä voisi olla vaikutusta yrityksen maineeseen ja sitä kautta ennaltaehkäisevää vaikutusta veronkiertoon olisi varmistettava että alhaisella yhteisöveroasteella yrityksiä houkuttelevalla jäsenmaalla kuten irlannilla on riittävät velvoitteet tai kannustimet paljastaa tällaiset järjestelyt hyvissä ajoin. Esityksessä sanktioiden suunnittelu jätetään jäsenvaltioille, vaikka niiden edellytetään olevan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Kaikilla jäsenmailla ei välttämättä ole kannustimia sellaisten laatimiseen tai täytäntöönpanoon. Täten tehtävämme on laatia ja määritellä selkeät kyseenalaisten verojärjestelmien tunnusmerkit ja seuraamukset, jotta niiden täytäntöönpanoa ja toteutusta voidaan helposti seurata varmistaen yhtenäiset käytännöt maiden välillä. Verotuksen porsaanreiät tulee tukkia, jotta Applen kaltaiset yritykset maksavat oikea-aikaisesti miljardiveronsa yhteiskunnalle. Kiitos. Thank you. Kiitos. Liev Virnich, alderyhmästä. Dear Mr. Morel, thank you for your kiitoksia kovasta työstänne. Haluaisin myös ilmaista tukeni komission ehdotukselle. Uskon vakaasti, että tätä kautta saadaan yhtäläiset mahdollisuudet veronmaksajien kesken ja kannustetaan avoimuuteen. Meidän pitää varmistaa verotulot jäsenvaltioissa tulevina vuosina kuitenkin niin kuin esittelijäkin huomauttaa mietinnössään, on vieläkin kysymyksiä, joista meidän pitää keskustella ja kohtia, joita täytyy selventää. Komission päätös esimerkiksi puuttua vain tuleviin järjestelyihin. Olen samaa mieltä periaatteessa siitä ta- taannehtimattomuutta pitää kunnioittaa, on ehdottoman välttämätöntä vältämme oikeudesta epävarmuutta. Kuitenkin, niin kuin esittelijä itse sanoi, järjestelmät, jotka tällä hetkellä ovat käytössä, eivät kuulu uuden direktiivin alaan ja näin aiheuttavat viivästyksiä, mitä tulee tavoitteiden saavuttamisen. Kun muistetaan se, että hallinnollinen taakka välikäsien kohdalla sen täytyy pysyä minimissään, niin tämä on kuitenkin kysymys, jossa johon meidän täytyy kiinnittää huomiota. Ja tässä mielessä olen avoin tulevalle keskustelulle. Tämän lisäksi on tärkeää, että voimme taata kauppa, kaupallisten luottamuksen, luottamuksen sen tiedon jos on liian epämääräisiä, niin niin silloin tämä johtaa juuri sen epävarmuuteen. Toisaalta ymmärrän kyllä tällaisen huolen. Toisaalta me emme voi sallia uusia reikiä jos toimimme liian täsmällisesti lainsäädännössämme. Jos on ehdotukset, jotka täyttävät molemmat tavoitteet, olisin tyytyväinen, jos voimme keskustella niistä. Kiitoksia. Thank you, Dimitrios Papadimoulis. Kiitos, Dimitrios Papadimoulis GUE-ryhmästä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, minä voin kiittää esittelijää Helmonelia äh, siitä työstä, mitä hän on tehnyt tähän mennessä. Emmekä me voi äh, tässä keskustella niin kuin asiat äh, jatkuisivat kuten tähänkin asti, koska paratiisin paperin löydökset ovat kyllä panneet asioita liikkeelle. Me tiedämme, että tämän tyyppistä veronkiertoa ja veropetosta on ollut hyvin laajalti. Ja kysymys, joka on esitettävä, on se, että miten sadat toimittajat saattoivat selvittää nämä rikokset, kun kansainväliset instituutiot, hallitukset, komissiot eivät ole mitään pystyneet tekemään. Komissio sanoo, että veropakolaisuus on heille pääprioriteetti. Ja se, mitä tähän asti on tapahtunut, on ollut hyvin vähäistä. Tutkimukset, e, joita Euroopan parlamentti on tehnyt, osoittavat, että joka vuosi jäsenvaltiot ja Euroopan budjetti menettää noin 50-60 miljardia menoa, euroa tuloja, koska on niin paljon porsaanreikiä, kun taas samalla työn tekoa verotetaan ja vieläkin voimakkaasti. Monikansalliset yritykset eh, postilaatikkoyritysten kautta onnistuvat kiertämään eh, rehellis, reilun verotuksen. Toisin kuin EPPn esittelijä ja ei, eh, jotkut EPPn ja ALDEn edustajat, minä ehdottaisin, että tekisimme paljon tiukempia ähm, määräyksiä rajoittaaksemme monikansallisten yritysten liikkumavaraa äh, vielä enemmän, koska ne harjoittavat käytänteitä, jotka äh, on kohdistettu meidän jäsenvaltiomme sosiaaliturvabudjetteja vastaan. Ja vähän aikaa sitten kaikki ryhmät EPP ja ALDE eh, mukaan lukien hyväksyivät päästöslauseman täällä parlamentissa. Sanoimme automaattista tietojen vaihtoja, eh, tiukkoja rangaistuksia niitä vastaan, jotka eh, sääntöjä rikkovat. Ja hyvät kollegat, tämä laajamittainen veropakalaisuus on asia, jota ei kansallisella tasolla pystytä ratkaisemaan, koska koska liikkumavara äh, kansallisesti on hyvin rajallista. Me tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä, hyvin tiukkoja sääntöjä, jotta EU voisi G20-huippukokouksessakin tämän asian nostaa esiin. Kun puhumme veroparatiiseista, niin kyllähän meidän täytyy ensin katsoa, mitä Euroopan unionin sisällä tapahtuu. Ei niitä veroparatiiseja ole pelkästään unionin ulkopuolella, vaan myös sisäpuolella. Me kaikki tiedämme sen. Joten olen kyllä valmis tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa ja toivottaisin tervetulleeksi sen, että että se mitä täällä yleisesti ottaen sanomme, että veropakolaisuus on huono asia, että se mitä Panama-papereissa on selvinnyt on onnistuttava torjumaan. Me, sen tämä täytyy myös konkreettisesti näkyä, koska muuten verokierto jatkuu luvallamme tai koska olemme hiljaa. Molliskot. Kiitoksia Molly Scott Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä muihin kollegoihin ja onnitella esittelijää tähän astista työstä. Pitkälti tuemme hänen luonnostaan Komission ehdotus on tärkeä askel, kun toimitaan veronkiertoa vastaan ja uskomme, että EU-toimielinten täytyy hyväksyä tämä mahdollisimman nopeasti. Tämä liittyy myös OECDn BEPS-toimintasuunnitelmaan ja sitten kun tämä on hyväksytty, tämä osoittaa kyllä varmasti, että EU johtaa kansainvälistä toimintaa veronkiertoa vastaan. Me tuemme esittelijän ehdotuksia laajentaa paljastettavien järjestelyjen alan mukaan lukien ulkomaiset väliyhtiöt ja sitten miten määritellään välikädet. Tämä on laaja käsite eikä se rajoitu vain ihmisiin, jotka ovat veroneuvonantajia, vaan kuka tahansa, joka antaa veroneuvoja myös rahoituspalvelun tarjoajana ja tai juristina ja niin edelleen. Me tuomme myös ajatusta siitä, että olisi julkinen lista järjestelmistä, joita on sanktioitu EU-valtioissa ja välikäsistä. Tästä olisi hyötyä käytännön alalla, että ihmiset tietävät, mitä on lupa tehdä, mitä ei. Sitten raportointivelvollisuus taannehtivasti kohta 10. Emme oikein ymmärrä, miksi hän ehdottaa tätä, miksi hän on valinnut vain tämän päivämäärän ja meidän pitää keskustella tässä päivämäärästä varjokokouksessa. Meidän puolestamme tulemme tekemään joukon tarkistuksia. Ensinnäkin suositus jäsenvaltioille pohtia sitä, että laajennetaan tiedonantovelvoitetta tässä mietinnössä koskien järjestelmiä, jotka toimivat vain yhdessä maassa. Tämä on jo nyt suositus, joka, pana, joka pana valiokunta esitti. Tämä koskee vain rajat ylittäviä järjestelyitä, siis tilanteita, joissa mukana on ainakin kaksi maata, joissa, joista toinen on jolla ei ole mitään oikeastaan perustaa pakottaa välikäsiä ilmoittamaan järjestelyistä, jotka tapahtuu kansallisella tasolla pelkästään, mutta Euroopan parlamentti voi vielä yrittää painostaa ja varmistaa, että näin käy jatkossa. Sitten taannehti vasta julkistamista joiden kirjastolun kohdalla. hetken ehdotus toteaa, että tiedonanto viranomaisella alkaa vasta sitten, kun direktiivi on siirretty kansalliseen lakiin vuonna 19, mutta välikäsien täytyy taannehtivasti ilmoittaa verojärjestelyistä, jota on tarjottu sen jälkeen, kun tästä on ilmoitettu virallisessa lehdessä kaikki järjestöt pitäisi aktiivisesti paljastaa, mutta voimme hyväksyä myös tällaisen neljän, viiden vuoden taannehtivuusajan. Tästä voidaan keskustella muiden varjostojen kanssa. Sitten tiedonvaihdosta komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot jatkossa käyttävät tällaista keskitettyä verotietokantaa haluaisimme, että tällainen rekisteri tulisi voimaan aikaisemmin kuin komissio ehdottaa ja tekstissä puhutaan vain, että voisi tai saattaisi ja me haluaisimme, että tästä tulisi sitova velvoite. Meistä ehdotus voisi olla kunnianhimoisempi, jos siinä olisi mukana velvoite äh, tilin kirjanpitäjälle ottaa huomioon verokysymykset, silloin kun näitä sopimuksia tehdään. Me tulemme tekemään tarkistuksen tästä asiasta myös. Ja vielä lopuksi palataan tähän vanhaan kysymykseen, että jäsenvaltioiden pitäisi investoida enemmän resursseja verohallintoonsa, koska automaattinen tiedonvaihto, tätä kautta he saavat paljon enemmän tietoa, jota heidän pitää pystyä analysoimaan ja prosessoimaan. Äh, se, että luodaan tätä tien, tä, tie, lainsäädäntöä, varmistetaan, että veronkierto saadaan kiinni, mutta siitä tarvitaan kyllä resursseja sitten verotutkimuksiin. Ja verohallinnot monissa maissa, mukaan lukien oma maani, on, ovat kärsineet äh, henkilöstöleikkauksista ja me ehdotamme, että on velvollisuus lisätä resursseja verohallinnoissa. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitos. Barbara Kappel. Ei. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten edustaja Morel, olkaa hyvä. Te voitte pitää loppupuheenvuoron. Haluaisin kiittää kollegoja. Olen iloinen, että tämä poliittinen tavoite, joka on se, että tietyt käytännöt saadaan päätettyä siten, että tässä Euroopan unioni on etulinjassa taistelemassa aggressiivista verosuunnittelua vastaan, niin sehän on jo hyvä lähtökohta. Se on täysin välttämätön lähtökohta meille. Sitten tämä Maastrichtin voiman astuminen on tämä päivämäärä vuodelta 1993. Silloin pääomat pääsevät liikkumaan vapaasti, mutta retroaktiivisesti tässä ei voida välttämättä toimia. Mikäli tässä halutaan ainoastaan puuttua näihin tuleviin aggressiivisiin verosuunnitteluihin, niin tässä ei onnistuta puuttumaan jo olemassa oleviin verojärjestelyihin, jotka ovat äärimmäisen ongelmallisia ja joita on paljon, joten myös tähän on puututtava. Mitä tulee kaupalliseen salassapitoon, niin tässä puhutaan siitä, että tieto vaihtuu veroviranomaisten välillä. Ei näitä tulla julkaisemaan, joten en usko, että tämä uhkaa mainetta, yritysten mainetta ja nämä toimenpiteet, niitä ei odoteta ainoastaan meidän toimesta tai yritysten toimesta, vaan monet yritykset todellakin ovat sydämistyneitä siitä, että ne maksavat enemmän veroja, varsinkin pk-yritykset kuin suuret yritykset. Ja se, että luomme nyt osuvan lainsäädännön, niin sillä pystytään vastaamaan Euroopan kansalaisten suuttumukseen ja myös monen yrityksen suuttumukseen, jotka ovat sitä mieltä, että kilpailu ei ole reilua ja hehän ovat oikeassa. Olen iloinen, että saan työskennellä teidän kaikkien kanssa ja minä uskon, että me onnistumme samanaikaiseksi kunnianhimoisen ja hyvän loppuun tuloksen. Minä olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että haluamme, että Euroopan unioni toimii tällä saralla esimerkkinä. Kiitos. Ähm, Kiitos. Aikataulu, äh, tarkistusten jätömääräaika 15. joulukuuta kello 12, tarkistusten tarkastelu 11. tammikuuta, äänestys Ekonissa 24 tammikuuta, äänestys täysistunnossa, helmikuun toinen täysistunto. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on keskustelu mietintöluonnoksesta, joka on hyvin yksinkertainen yksi rivi, koska kyse on siis äh, hyväksynnästä. Äh, ehdotusneuvoston päätöksistä Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta koskevia toimenpiteitä koskevan kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta. Ja kuten tiedätte, tähän sop- sopimukseen on päästy 22. syyskuuta seitsemän neuvottelukierroksen jälkeen, joita siis käytiin EU-komission ja Yhdysvaltain viranomaisten välillä. Euroopan parlamentille on säännöllisesti tiedotettu asiasta aivan sopimusten mukaisesti. Haluaisin kiittää komissiota siitä ja haluaisin myöskin onnitella. Näen täällä komission edustajan. Haluan eh, onnitella komissiota erinomaista tuloksesta, jonka he ovat saavuttaneet näissä neuvotteluissa. Tämä on se syy, miksi me suositamme tai siis tässä mietinnössä ehdotetaan, että annetaan hyväksyntä tälle sopimukselle. Haluaisin ihan lyhyen yhteenvedon tehdä tästä näistä virstanpylväistä, jotka on saavutettu tässä meidän vakuutusyhtiön. Tämä poistaa viiden vuoden ajan ajanjaksolla askel askeleelta ne takuut, joita jälleenvakuuttajien täytyy tarjota, kun ne allekirjoittivat jälleenvakuutussopimuksia Yhdysvalloissa, kun taas kotimaan yhdysvaltalaiset kotimaiset yritykset eivät näitä takuita joutuneet tarjoamaan. Mm, tämä näiden takuiden arvo arvioidaan olevan noin 40 miljardia Yhdysvaltain dollaria tänä päivänä. Toiseksi tämä sopimus poistaa joidenkin EU-jäsenvaltioiden vaatimuksen, että kolmansien maiden jälleenvakuutusyritysten täytyy perustaa paikallinen toimisto voidakseen tehdä jälleenvakuutussopimuksia EU-vakuutusyhtiöiden kanssa. Tämäkin vaatimus siis poistuu ja tämä koskee ainoastaan vakuutusyhtiöitä, joilla on määräistä pääomaa 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta. Tämä vastaa solvenssi kahta tai Yhdysvaltain RBS-pääomavaatimuksia. Näiden jälleenvakuuttajien täytyy myös noudattaa joitakin Ähm, liiketoiminta sääntöjä. Ja sitten äh, ryhmävalvonta, joka liittyy Solvenssi kahteen tämän sopimuksen mukaan, mitään äh, ryhmäpääoma va, pääomavaatimusta ei vaadita, vaan ryhmävalvontaa ja pääomavaatimukset äh, koskevat siitä maata, missä se todellinen emoyhtiö sijaitsee. Tämä tarkoittaa, mm, että yhdysvaltalaiset ryhmät, jotka toimivat EU:ssa, eivät joudu noudattamaan solvensi kaksi vaatimuksia. Ja lisäksi neljänneksi tässä lisätään mm, tiedon vaihto EUn ja Yhdysvaltojen välillä vähenee. Tässä myöskin noudatetaan salassapitosääntöjä. Tässä on myös malli mahdollista yhteisymmärrysmuistiota varten, tiedonvaihtoa varten tulevaisuudessa vira- valvontaviranomaisten välillä. Minä siis olen sitä mieltä, että tämä on myönteinen sopimus. Haluan onnitella. Ähm, komissiota ja tietenkin esittelijän suositus on, että hyväksytään tämä eh, sopimus. Tämä on siis hyväksyntämenettely, eli tämä voidaan jo ainoastaan hyväksyä tai eh, hylätä, ja me olemme päättäneet äänestää samana päivänä kun tarkastelemme tarkistuksia. Siis tämä on 24. 25. tammikuuta. Kiitoksia. Nyt Burkhard Balz. Ähm, auch ich begrüße die Einigung. Ähm... Kiitoksia. Minäkin äh, olen iloinen tästä äh, kansainvälistä sopimuksesta Yhdysvaltain ja EUn välillä. Tämä varmistaa, että nämä vaatimukset takuista, joita eurooppalaisilla jälleenvakuuttajille piti olla, eh, jotka ovat olleet 40 miljardia Yhdysvaltain dollaria tähän mennessä, niin että nämä poistuvat viiden vuoden sisällä. Eh, lisäksi eh, tällä tavoin eurooppalaiset jälleenvakuuttajat vahvistuvat kansainvälisesti. Minun mielestäni tämä tasapaino on on saavutettu. Tässä kumpikin osapuoli hyötyy ja haluaisin myös kiittää siitä, että komissio oli valmis säännöllisesti kertomaan meille neuvottelujen tilasta. Meidän valiokunnallemmehan avoimuus kansainvälisissä sopimuksissa tai sopimusneuvotteluissa on erittäin tärkeää. Kun on kyse tästä sopimuksesta, niin komissio mielestäni todella teki tehtävänsä, toimi paremmin kuin mitä aikaisemmin on ollut. Siksi voimme mielestämme hyväksyä tämän aivan selvästi. Olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyisi nopeasti päättää tämä hyväksyntämenettely ja tällä tavoin osoittaa myös, että haluamme saada aikaan toimivat kansainväliset palveluliikenteen ja vahvistaa transatlanttista yhteistyötä. Minä olin Washingtonissa, tulin sieltä tänä aamuna Yhdysvaltain valtuuskunnan kanssa ja tietenkin me haluamme ylläpitää avoimia markkinoita, joten siksi meidän ryhmämme tukee tätä aivan selvästi. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. I don't see other... En näe muita varjoesittelijöitä paikalla. Voimme antaa puheenvuoron, jos te haluatte. Jos haluatte kommentoida lyhyesti komissiosta, Nathalie Berger. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja Gualtieri. Kiitän kovasti teidän myönteisestä asenteestanne koskien tätä tärkeää sopimusta, niin kuin tässä ihan oikein äsken todettiin. Tämä on, on hyvin tärkeää varmistaa kilpailukykyasema EU-vakuuttajilla jälleenvakuutusmarkkinoilla. EUn jälleenvakuutuksella on tärkeä rooli USA ja tätä, tätä kautta he saavat vieläkin enemmän markkinaosuuksia näillä tärkeillä markkinoilla. Tietenkin olemme aina käytettävissä, ne haluamme jatkossakin briefata Ekon valiokuntaa ja parlamenttia missä tahansa kysymyksestä, joita teillä saattaa olla tästä sopimuksesta ja sen tulevasta täytäntöönpanosta. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Minä jo annoin teille aikataulun tarkistusten aikaraja 14. joulukuuta ja niin kuin sanoin, käsittelemme niitä ja äänestämme samassa kokouksessa, tammikuun kokouksessamme. Voimme lopettaa tämän päivän kokouksemme seuraava kokous maanantaina 11. joulukuuta Strasbourgissa kello 19.30 poikkeuksellinen kokous. Kiitän kaikkia. Kokous päättyy.